So, guten Morgen, liebe Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Aloitan ilmoitusasioilla. Meillä on Viro ja Malta lukunomatta kaikki kielot käytö, käytössä me tänä aamuna. Tänä aamuna välttämättä meillä ei ole Kroatiaa kielivalikoimassa, mutta iltapäivällä on. Valitettavasti joudumme vaihtamaan salia tänään iltapäivällä olemme jälleen omassa tutussa salissamme. Siellä on nyt työllisyysvaliokunnan kokous, he pitävät suuren konferenssin ja sitä ei voitu muulla tavoin järjestää. Toivotan sydämellisesti tervetulleeksi uuden jäsenen, Klaus Laasen Jensenin. Se tulee sydämellisesti tervetuloa meidän joukkoomme. Ja hän on Dan Jörgensenin tilalla. Ja hän, hän joulukuun puolessa välissä siirtyi ministeriksi Tanskassa. Sitten neljäs ilmoitusasia tänään. Meillä on online-väline, jonka avulla voidaan kehittää tarkistuksia. Kysymys on kokeilusta perjantaihin 24. tammikuuta saakka, jos apua tarvitaan, jos assistentit, avustajat siis tai kollegat itse haluavat kokeilla tätä on olemassa tällainen tukiväline. Kysymyksessä on siis kokeilu, ja katsotaan voidaanko tätä välinettä parantaa. Viides ilmoitusasia. Me olemme äänestäneet munadirektiivistä täysistunnossa ja äänestystä siis tullaan viemään lävitse maaliskuussa ympäristövaliokunnassa ja täysistunnossa – kollega Karl-Heinz Florence äh, ja Sofi Okoni äh, ovat. Ovatko kollegat paikalla? Tän. Sitten jatketaan. Kahdeksas kohta. Lens Wilmotin työryhmä ja Alice Peetelen työryhmä – pidetään tänään tiistaina kello 12.30 kello 14.45 salissa P7C050. Ja nyt jatketaan sillä, että meidän pitää valita varapuheenjohtaja. Minä juuri ilmoitin, että Dan Jörgensen jätti meidät ja nyt on kysymys siitä, että valitaan hänen jättämälleen vapaaksi jättämälle paikalle uusi varapuheenjohtaja. Onko ehdotuksia? Linda. Yes, chair, we're very... Kyllä, puheenjohtaja. On ikävä, että Dan Jorgensen nyt menetetään. Hän oli aivan erinomainen jäsen ja varapuheenjohtaja valiokunnassa. Nyt hän on tanskalainen ministeri. Hienoa, että Klaus ja Larsen Jensen on nyt liittynyt ryhmäämme ja haluaisinkin ehdottaa häntä tämän valiokunnan varapuheenjohtajaksi. Hän on erittäin pitkä tausta, hän on ottanut Eurooppa-asioita, hän on toiminut Tanskan parlamentin Euroopan asian valiokunnan puheenjohtajana. Aiemmassa elämässä en ole aivan varma, että hänestä tulisi erinomainen varapuheenjohtaja nyt parlamenttikauden loppuajaksi vielä. Kiitos ehdotuksesta. Minun täytyy kysyä ehdokkaalta Klaus Larsen Jenseniltä, onko hän valmis ehdokkaaksi? Valmis? Hyväksyn ilomielin. Me hyväksyn hänet sitten suosion osoituksen ja onnittelen sydämellisesti tästä valinnasta ja olen iloinen siitä, että nyt kaikki ovat täysilukuisena käytettämissä ja olemme työkykyisiä. Sitten kohta neljä. osuesitystä. Gut, weiter geht's. Und zwar das Protokoll vom 14. November. Nyt sitten 14. marraskuuta 2013 pöytäkirja. Jos ei ole kommentteja, voimme hyväksyä sen. Ja sitten toivotaan kysymystä tuleeksi ministeriin. ich begrüße ganz herzlich den... Niin, toivotan sydämestä tervetulleeksi Kreikan terveysministerin, herra Georgiadisin. Ja on erinäisiä asioita, joista pitää vielä keskustella. Täällä on kollega Roth Berend, joka on lääkinnällisistä laitteista täällä vastuussa. Samoin myös Peter Liise, joka on vastuussa in vitro diagnostiikasta. Ja meillä on alla aina sellainen menettely, että että me annamme teille puheenvuoron. Te voitte esitellä ohjelmanne ja sitten aloitamme keskustelun ensin koordinaattoreilla. Yksittäisten ryhmien koordinaattorit käyttävät ensimmäiset kysymykset ja sitten sen jälkeen te saatte tilaisuuden vasta heidän esittämiinsä kysymyksiin ja sitten aloitamme toisen kysymyskierroksen. Enkä sen kummita puheita halua tässä nyt muuta kuin, että jos olette valmis, herra ministeri, saatte puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Paljon kiitoksia ja haluaisin kiittää myöskin kaikkia parlamentin jäseniä, jotka ovat täällä salissa tänään. Hyvät naiset ja herrat, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, on aivan erityinen kunnia olla täällä tänään, kun Kreikalla on puheenjohtajakausi ja puhua teille eh, eurooppalaisen rakennelman tärkeille jäsenille ja kansallisten edustajille. Kreikka ottaa puheenjohtajuuden vastaan nyt viidettä kertaa sen jälkeen, kun se liittyi Euroopan unionin vuonna 1981. Kyseessä on muutosten aika ja poliittinen ilmapiiri, joka asettaa haasteita sekä Kreikalle että koko Euroopan unionille. Euroopan unionia on koeteltu viime vuosina aivan erityisesti kansalaisia säästötoimenpiteiden puitteissa. Yhteiskunnallinen kohesio on ollut koetuksella. Yhteiskunnat ja maat ovat kohdanneet kriisin aivan erityisesti minun maani ja jäsenmaita Euroopan unionissa on koeteltu ennalta näkemättömällä tavalla. Mutta nyt meillä on ensimmäisiä merkkejä siitä, että kriisistä ollaan pääsemässä ylitse. Kreikassa hyvin pitkän taantumakauden jälkeen se on pääsemässä kriisistä ulos ja se on lähtemässä elpymisen tielle. Kuitenkaan kriisi ei ole vielä päättynyt. Työttömyys on historiallisesti korkealla tasolla monissa jäsenvaltioissa ja aivan erityisesti se koskettelee nuoria omissa, omassa maassani aivan erityisen paljon ja kaikki vaativat kehitystä. Ja kaikki tämä tapahtuu neljä kuukautta ennen Euroopan parlamentin vaaleja, joka on lisätekijä, joka vaikuttaa puheenjohtajakauteemme. Suuri haaste on se, että Euroopan unionin täytyy vahvistaa missionsa ja löytää uudelleen paikkansa kansalaisten sydämistä ja mielistä. Jos pidämme kaiken tämän mielessämme ja jos me haluamme vastata kriisiin tuloksellisella tavalla, niin puheenjohtajuuden painopistealueet sanellaan kansalaisten ehdolla ja tulemme keskittymään, keskittymään seuraaviin neljän asiaan. Ensinnäkin tulemme painottamaan kehitystä ja työllisyyttä ja aivan erityisesti uusien työpaikkojen luomista. Toiseksi me haluamme syventää emua, haluamme vahvistaa yhteisvaluuttaa ja lisätä luottamusta eurooppalaiseen taloukseen. Kolmanneksi haluamme edistää kat kattavaa maahanmuuttopolitiikkaa ja neljänneksi meripolitiikka, jolle me haluamme antaa aivan uudenlaista pontta. Meillä on myöskin painopistealueita terveyden alalla. Ja jos me otamme huomioon sen, että hyvä terveys on ennakkoehto hyvinvoinnille ja taloudelliselle kehitykselle, me tulemme tekemään töitä, jotta päästään asioissa eteenpäin, lainsäädännössä eteenpäin ja edistetään sellaisia aloitteita, jolla saadaan aikaan tuloksellisemmat kansanterveyden järjestelmät. Mitä lainsäädäntöön tulee, haluaisin aivan ensimmäiseksi ilmaista sen, kuinka iloinen olen siitä, että Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat päässeet yhteisymmärrykseen äärimmäisen tärkeästä lainsäädännöllisestä ehdotuksesta, joka liittyy tupakkatuotteisiin. Ja toivon mukaan tämä menee myöskin Euroopan parlamentin täysistunnossa läpi. Toiseksi sama pätee kliiniseen kokeisiin ja kliiniseen tutkimukseen. Tärkeällä sijalla ovat myös ehdotukset, jotka liittyvät lääkinnällisiin laitteisiin ja in vitro-diagnostisiin lääkinnällisiin laitteisiin. Nämä ovat hyvin tärkeitä ehdotuksia, jotka vaikuttavat turvallisuuteen ja kansalaisten terveyteen, ja tähän liittyy myöskin markkinoiden valvonta etu- ja jälkikäteen. Meidän olisi palautettava luottamus terveysjärjestelmiin ja me, tämä on täysin välttämätöntä, jos me haluamme, että innovoivat lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet voivat vapaasti liikkua markkinoilla. Me haluamme antaa uutta potkua lääkinnälliselle teknologialle Euroopan unionissa ja saada sille maailmanlaajuinen maine. Me tulemme jatkamaan aikaisempien puheenjohtajamaiden työtä ja me sitoudumme siihen, että asioissa päästään eteenpäin ja mahdollisuuksien mukaan päästäisiin myöskin sopimuksiin. Ja tästä syystä me olemme laatineet seuraavalle kuudelle kuukaudelle hyvin tiiviin ohjelman. Me olemme jo järjestäneet ensimmäisen neuvoston kokouksen ja sieltä saatiin positi- positiivisia tuloksia. Lääketurvallisuusehdotus ja siihen liittyvät toimet. Tämän kautta me haluamme päästä sopimukseen puheenjohtajakaudella, jotta tämä lääketurvallisuuslaki astuisi voimaan heinäkuussa. Koreperissä me olemme pyytäneet mandaattia kolmen, kolmen osapuolen välisten neuvottelujen käynnistämiselle. Ja me toivomme, että tämänpäiväisessä huomisessa kokouksessa ensimmäisessä trilogissa saadaan tuloksia. Myöskin äh, läpinäkyvyysdirektiivin kohdalla haluamme tuloksia. Tämä siis liittyy hinnoitteluun ja korvausjärjestelmiin. Me haluamme parantaa äh, innovoivien lääkkeiden saatavuutta ja myöskin geneeristen lääkkeiden saatavuutta ja me haluamme edistää tutkimusta ja kehitystä lääketieteen alalla. Sitten ei-lainsäädännöllisillä osa-alueilla me tulemme keskittymään neljälle akselille – Ensinnäkin talouskriisi ja kansanterveys ja terveydenhuolto. Kun me pidämme mielessämme taloudellisen tilanteen ja terveydenhuoltotilanteen, mm, meillä on etusijalla nimenomaan tuloksellisuus ja kestävyys kansanterveysjärjestelmissä ja omalla maallani on tästä paljon kokemuksia viimeisen kolmen vuoden aikana meidän täytyy käydä nämä keskustelut sekä Euroopan unionin että kansallisella tasolla. Ja me tulemme järjestelmään tästä Ateenassa epävirallisen ministerikokouksen huhtikuun lopussa. Me tulemme keskittymään siihen, miten kansanterveysjärjestelmät ovat selvinneet säästökauden aikana kansanterveysjärjestelmän ylläpitämisestä, miten, mitä muutoksia ne ovat tehneet ja miten ne ovat vaikuttaneet kansalaisten elämään. Kreikassa me olemme jo ryhtyneet huomattaviin uudistuksiin ja me olemme saaneet jo tuloksia esimerkiksi sähköisistä lääkemääräyksistä. Me olemme ottaneet edistysaskeleita myöskin kustannusten järkiperäistämisestä ja koko sairaalajärjestelmän uudistamisesta. Tällä hetkellä myöskin meillä on eurooppalainen Task Force-työryhmä, joka tekee tärkeää työtä. Myöskin me haluamme uudistaa ensisijaista kansanterveysjärjestelmää ja nimenomaan keskittyä heikommassa asemassa oleviin kansanryhmiin. Me olemme myöskin kansainvälisen terveysjärjestön kanssa työstäneet näitä asioita. Samantyyppisiä kehityskulkuja on myöskin muissa jäsenmaissa ja meillä on kuitenkin paljon töitä edessämme. Me haluamme myöskin ottaa opiksi, me haluamme edistää parhaita käytäntöjä ja me haluamme luoda ihanteellisen toimenpidepaketin, jolla me voimme saada aikaan elpymisen järjestelmän. Jos me otamme huomioon nämä ehdotukset ja aikaisempien puheenjohtajamaiden saavutukset, niin me varmaankin saamme tuloksia neuvostossa aikaan. Toiseksi maahanmuutto ja kansanterveys. Kreikan tavoitteena on ottaa maahanmuuton vaikutukset kansanterveyteen huomioon. Me olemme sitä mieltä, että tämä ongelma täytyy ottaa huomioon se vaikuttaa eniten niihin maihin, jotka sijaitsevat Euroopan unionin ulkorajoilla, mutta tämä asia kuitenkin terveyden tasolla koskettelee kaikkia maita. Me haluamme aikaan, saada aikaan ähm, suhteellisuusperiaatteen käyttöä ja solidaarisuutta ja myöskin ähm, taakanjakoa ja sitä, että kärsivistä ihmisistä pidetään huolta Euroopassa. Meidän täytyy myöskin muistaa, että maahanmuutto aiheuttaa paineita ja se, siitä saattaa aiheutua vaaroja kansanterveysjärjestelmälle. Kolmanneksi ravinto ja liikunta. Nämä ovat kaksi tärkeää asiaa kansanterveyden alalla terveellinen ravinto yhdistettynä liikuntaan, ne ovat terveen elämän peruspilarit aivan vauvasta vaareen. Ja sillä ennaltaehkäistään kroonisia sairauksia. Me tulemme järjestämään ministerikokouksen 25.–26. helmikuuta ja me tulemme vetämään neuvoston johtopäätöksiä. Ja neljänneksi e-terveys. Me tulemme aivan erityisesti painottamaan innovointia ja e-terveyttä, jolla parannetaan kestävyyttä, tuloksellisuutta kansanterveysjärjestelmässä. Me tulemme laatimaan lausunnon e-terveydestä vuonna 2004. Me tulemme ehdottamaan ratkaisuja, jotta me saamme e-terveysjärjestelmän toimimaan ja tällä me vaikutamme kansanterveysjärjestelmän uudistamiseen tulemme vaikuttamaan kansanterveysjärjestelmän laatuun ja voimme myöskin tämän kautta luoda uusia työpaikkoja työpaikkoja Eurooppaan. Haluaisin kiittää teitä huomiosta. Kiitos. Huomasimme, että ensi viikkoina ja kuukausina on paljon tehtävää. Mehän olemme siinä vaiheessa, jossa meillä on aikaa pääsiäiseen asti. Meillä on hyvin vähän aikaa viedä kolmikantaneuvotteluja ja muuta vielä lävitse, joten kaikki on huomattavasti stressaavampaa, mutta ne asiat, jotka olemme aloittaneet, jotka ovat nyt esillä, ne halutaan saada järkevällä tavalla hoidettua. Ja uskoakseni kaikki kollegat ovat myös tällä linjalla. Aloitamme koordinaattoreilla. Ensimmäisenä Peter Liese ja sitten Dagmar roth behrens Kiitos herra ministeri, teidän lausunnoistanne siitä työstä, jota tulette tekemään. Mehän oli jo tilaisuus käydä lyhyt keskustelu, ja minusta te tartutte hyvin dynaamisesti tähän puheenjohtajakauteen. Kaksi asiaa, olisi puhua lyhyesti. Me olemme todenneet, että kriisi vähitellen alkaa olla ohitse, ja on lukuja ja tosiasioita, jotka osoittavat sen. Kreikan budjetissa on rakenteellinen ylijäämä. Se merkitsee sitä, että jos ottaa pois vanhat velat, silloin Kreikassa rahaa tulee budjettiin enemmän kuin käytetään. Tämä on tilanne, josta Yhdysvallat vain uneksisi. Ja tämä on viite siitä, että kaikki, jotka ovat sanoneet, että tämä ei voi mennä hyvin, Kreikan pitää erota eurovyöhykkeestä, ovat olleet väärässä. Joten kiitos tekemästäni työstä. Tiedämme, että siihen liittyy paljon uhrauksia ja vaikeuksia, mutta kysymys on menestyksestä, ja osoituksesta siitä, että se solidaarisuus, jota muut ovat osoittaneet Kreikalle, ei ole suinkaan ollut pohjaton tynnyri. Kansanterveyden alue, uudistukset siellä, me saimme muutamia vuosia sitten tietää, että Kreikassa oli hyvin vähän eh, geneerisiä lääkkeitä, käytettiin paljon kalliita alkuperäistuotteita, mikä on ollut hyvin vaikea sopeuttamisprosessi. Haluaisin kuulla, miten tähän on tartuttu, miten pitkälle tässä on päästy. Ja toinen asia, on se, että lainsäädäntö, joka liittyy näihin in vitro-tuotteisiin ja diagnostiikkaan, haluaisimme kuulla, että jäsenvaltiot antaisivat valtuutuksen kolmikantaneuvotteluun, niitä asiaa voitaisiin saada päätöksen vielä ennen Euroopan parlamentin vaaleja. Ajattelen eh, sekä potilaita että suunnitteluvarmuutta, että teollisuus tarvitsee. Jos tämä ei tapahdu, uskon, että monet asiat, jotka ensimmäisessä käsittelyssä päätettiin täysistunnossa, eh, voitaisiin ottaa mukaan neuvoston kantaa meidän ajatuksemme tällaisesta erityisestä ilmoitus, eli ilmoittavista eli viranomaisista, joita Ruot Berent on kehittänyt, se mitä se jotakin sellaista, mikä ministerineuvoston pitäisi voida hyväksyä ongelmia. Ja minusta tämä valistunut suostumus DNA-kokeneen osa, nyt jo Yhdysvalloissakin käydään hyvin kriistä keskustelua siitä, onko hyvä, että ilman neuvontaa Internetissä voi toteuttaa DNA, DNA-kokeita ja on puhuttu mahdollisista kieloista, jotka liittyvät tähän, mikä osoittaa sen, ettei pelkästään Euroopan parlamentti ollut huolissaan siitä, että jos asia oli hyvin järjestetty, silloin siitä on ihmisille enemmän haittaa kuin hyötyä. Kiitos. Um, Kiitoksia paljon. Herra Korgiadis, herra neuvoston puheenjohtaja, minä olen täynnä ihailua teitä kohtaan, kun katson, mitä olette saaneet aikaan maassa, erityisestikin terveydenhuoltosektorilla. Se on ollut erittäin vaikea toimintakenttä. Herra Liise jo viittasikin siihen, kuinka paljon kreikkalaiset ovat joutuneet kärsimään viime vuosina. Terveydenhoitosektori on aina se, joka on erityisen tärkeä haavoittavaisille ihmisille, ihmiset, jotka ovat sairaita tai joiden perheenjäsenet tai tutut tai ystävät ovat sairaita. Heidän asemansa on heikentynyt entisestäänkin enemmän kuin monen muun ihmisen ja terveydenhuoltosektori, joka on alas ajettu vaikeuksissa, on vielä vaikeammassa asemassa, kun, hän pyr, kun auttamaan ihmisiä. Te olette saaneet hyvin paljon aikaa, mutta hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä. Te viittasitte siihen, että hyvä terveys on ennalta edellytys hyvin toimivalle yhteiskunnalle. Tämä meidän täytyy pitää mielessämme myöskin muissa jäsenvaltioissa. Ja aina kun perussopimusta on muutettu, olemme sanoneet, että pitäisi olla vertailukelpoiset, ei samat, mutta vertailukelpoiset olosuhteet kaikissa jäsenvaltioissa niiden ihmisten osalta, jotka tarvitsevat äh, lääketieteellistä hoitoa tai apua. Menneisyydessä jotkut ovat, äh, ovat ottaneet, äh, saaneet rahaa Kreikasta, kuten minun maani. Toivottavasti nyt maksavat takaisin Kreikalle sen, mitä aiemmin Kreikalta saivat mukaan ottaa minun maani. Toivottavasti teidän hallituksenne pystyy nyt ottamaan vastuun menneisyydessä tehdyistä lupauksista ja velvoitteista. Niin kuin kahdenvälisesti jo keskustelin teidän kanssanne, haluaisin nytkin ottaa esiin lääkinnälliset laitteet. Aikaan kulmassa umpeen. Päätös täytyy tehdä pian. pian. Tiedän, että jotkut jäsenvaltiot eivät ole niin kiinnostuneita asiasta, mutta on mielenkiintoista, että ne jäsenvaltiot, jotka ovat erittäin vastaakoisia lääkinnällisten laitteiden suhteen, ovat nyt kovin innokkaita lääket lääkeaineiden valvonnan suhteen. Miksi sitten minä olen niin ikävä ihminen, että minä uskon, että kyse on pikemminkin siitä, kuinka suuria rahamääriä tulee jäsenvaltioiden kanssa kirstuun, kun lääkeaineiden valvonta saatetaan täytäntöön. Ehkä tämä oli oikein poliittisesti sanottuna, tämä oli poliittisesti korrekti lausuma, mutta samaa vastahakoisuutta jäsenvaltiot osoittivat viime vuonna myöskin lääkinnällisten laitteiden kohdalla. Mutta sitten viime kuukausina, kun on kyse lääkeaineiden valvonnasta, nämä samat jäsenvaltiot ovat innokkaasti ottamassa, ottamassa täytäntöön. Tämä osoittaa, kuinka nopeasti jäsenvaltiot voivat toimia, mikäli vain haluavat. Tämä vaikuttaa siltä, että aina jäsenvaltiot eivät halua toimia. Pyydän anteeksi. Kenties meidän pitäisi nyt pysäyttää tämä trendi, että lääkeaineiden valvonnasta saadaan nopeasti rahaa, mikäli sitten muissa asioissa ei toimita riittävän nopeasti. Tiedämme kyllä, miksi jäsenvaltiot toimivat niin nopeasti tässä toisessa asiassa, mutta eivät toisessa. se on rahasta. Jonkun täytyy hieman pistää pökköä pesään. Puheenjohtajakaudellaan Liettua oli hyvin kummian, kunnianhimoinen, mutta kenties liian kiltti, liian lepsu. Teillä on ehkä vähemmän kunnianhimoa, mutta teillä, te olette ehkä hieman tiukempia. Tietystikin on mukavaa, jos kaikki tykkäävät Joskus se onnistuu, joskus se on hieman vaikeampaa. Mikäli haluamme nyt edetä, meidän täytyy jonkinlainen mielikuva siitä, mitä voidaan saada aikaan, saattaa päätökseen. Mikä halutaan jotakin saattaa päätökseen, meidän täytyy aloittaa neuvottelut niin nopeasti kuin mahdollista. Nähdäkseni te olette valmiina tähän helmikuun puolivälissä. Tämä olisi viimeinen ajankohta. Silloin viimeistään tämä täytyy saada pistetty liikkeelle luku kaksi, uudelleenprosessointi ja luku kolme hyväksymismenettelyitä. Näiden suhteen vähintäänkin pitäisi saada sopimus aikaan ajoissa. Herra Liise jo viittasi näihin ilmoitettuihin viranomaisiin ja näiden kohdalla tehtyihin muutoksiin. Eilispäivänä tuomioistuin jälleen kerran uudisti tuomioistuimen päätöksen, joka liittyy saksalaiseen ilmoitettuun viranomaiseen. Tuomioistuimen päätöksen mukaan viranomainen joutuu maksamaan tai joutuu maksamaan korvauksia PIB rintaimplanttitapauksen vuoksi. Ilmoitettu elin ei tässä ole toiminut. Mitä muuta pitäisi tehdä kuin varmistaa, että viranomaiset toimivat asianmukaisesti? Kenties te voitte vastata tähän. Neuvoston puheenjohtaja, Haluaisin tietää, että mikäli nyt päästään kolmikantaneuvottelussa sopimuksiin, yhteisymmärrykseen. Ja mikäli huhtikuussa päästään täysistuntoon, tämä on viimeinen täysistunto, jossa asia voidaan hyväksyä, mitä takuita meillä on siitä, että tuon lainsäädännön loppuosa, jota ei vielä ole saatettu päätökseen, ei sitten mene niin kuin kankkulan kaivoon, vaan se tullaan kaivamaan myöhemmin esiin ja siitä tullaan neuvottelemaan, niin kuin parlamentti ensimmäisessä äänestyksessään päätti. Tietystikin tämä on vaikea asia teidän kannaltanne, mutta vähintäänkin neuvosto voisi antaa jonkinlaisen julistuksen asiasta. Meillä olisi silloin tällainen rehellinen välittäjä tai sovittelija, joka yrittäisi saada asian kuntoon. Tämä on vähintä, mitä voitaisiin toivoa. Tämä olisi vähintäänkin minimi, mutta hyvin paljon täytyy pistää kyllä vauhtia tähän juttuun, mikäli otetaan tämä hoitaa ajoissa kuntoon. Jos se oli oikein kilttiä, niin kollegahan on aina iloinen nyt Rebecca Tyler. Uh, thank you, Chair. Um, problematic consumption of alcohol and alcohol dependence is linked to around 60... Uh... Alkoholin ongelmallinen käyttö liittyy erinäisiin sydän- ja verensuonitautisiin maks- maksaa liittyviin sairauksiin. Kreikasta omassa maassanne ministeri arvioi, että 1,3 prosenttia naisista, 4,4 prosenttia miehistä on alkoholista riippuvaisia. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat toistuvasti todenneet, että tarvitaan voimakkaampia toimia, joilla pyritään vähentämään alkoholin aiheuttamia haittoja. Euroopan komissio on valmistelemassa toimintasuunnitelmaa, joka saadaan valmiiksi teidän puheenjohtajakautenne aikana. Mutta miten puheenjohtajavaltio aikoo osaltaan edistää tämän suunnitelman laatimista ja miten se aikoo tukea sitoutumista, jota neuvostolta saadaan tämän toteuttamiseen? Totta kai jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluu sen toimeenpaneminen. Vielen Dank. Kiitos. Vihreiden puolesta Nikos Suur Suurkiitokset ministeri ja haluaisin toivottaa, että onnistutte tässä tärkeässä terveysasiassa. Omassa maassamme on valtavia ongelmia. Te puhuitte eurooppalaisista asioista ja meidän täytyy saman aikaan hoitaa näitä Kreikan ongelmia. Esimerkiksi sitä, että meillä on kolme miljoonaa ihmistä ilman sairasvakuutusta. Eli he eivät pääse kansanterveydenhuollon piiriin. Äh, sitten meillä on yli miljoona ihmisiä, joilla ei ole minkäänlaista pääsyä terveydenhuollon piirtoon, eli he maksavat kuitenkin näitä, ne ovat maksaneet äh, maksuja vuosikausia ja he eivät kuitenkaan pääse sairaaloihin. Meillä on viisi sairaalaa, jotka on hiljattain suljettu. On sairaaloita, joissa ei ole tänä päivänä äh, lääkäreitä ja kuitenkin uudistuksia tehdään paljon ja lapsia jää esimerkiksi rokottamatta tässä uudessa tilanteessa. Samassa tilanteessa Kreikan puheenjohtajamaana täytyy hoitaa näitä ongelmia Kreikassa, mutta myöskin eurooppalaisella tasolla. Ja vihreät me olemme Envivaliokunnassa tuoneet aivan erityisesti esille sen, että kansanterveysjärjestelmien täytyy olla tuloksellisia kriisin aikoina. Ja silloin kun niihin uudistuksia tehdään, niiden täytyy olla tuloksellisia. Tämä ei päde ainoastaan Kreikkaan, Ranskaan tai Espanjaan, vaan muihin maihin, jotka ovat kärsineet kriisistä aikaisemmin, esimerkiksi Suomi ja Romania. Albania. Eli meidän täytyy onnistua näissä uudistuksissa ja meidän täytyy tehdä tämä yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa. En tiedä, oletteko suunnitelleet kokousta, jossa tavattaisiin muitakin osapuolia, ei ainoastaan keskusteltaisiin ministerien keskuudessa. Euroopan parlamentissa on järjestetty paljon mielenosoituksia ja tilaisuuksia, johon on osallistunut lääkäreitä ympäri maailmaa, eikä tämä, kuten sanoin, kriisi ei ainoastaan koske Kreikkaa Tähän liittyy myöskin ne terveysvaikutukset, joita näillä asioilla on heikompiin kansanryhmiin. Tämä ei ole todellisuutta ainoastaan kriisimaissa, vaan myöskin Belgian kaltaisissa maissa. Nämä ovat siis äärimmäisen tärkeitä asioita. Toiseksi, tämäkin asia koskee valiokuntaamme, tämä liittyy ilmastonmuutokseen ja sen terveysvaikutuksiin. Omassa maassamme meillä on esimerkkejä esimerkiksi Niilin äh, flunssa ja muita sairauksia, joita on tullut ilmastonmuutoksen äh, takia uusina sairauksina maahamme. Ja jos me pidämme Pariisin vuoden 2015 tärkeää kokousta mielessämme, niin meidän tulisi miettiä ilmastonmuutoksen ja terveyden välisiä suhteita. Ja kolmanneksi maahanmuutto, jonka tekin mainitsitte. Solidaarisuus on aivan vaadittava asia silloin, kun puhutaan maahanmuuttopolitiikasta, mutta on kuitenkin paljon myyttejä myytit usein tulevat äärioikeistosta ja he sanovat, että maahanmuuttajat tuovat mukanaan sairauksia. En tiedä, onko teillä tällaista tietoa. Minä olen tutkinut asiaa ja minun tutkimusteni perusteella tämä ei pidä paikkansa järjestöt, jotkut äärioikeistojärjestöt sanovat, että maahanmuuttajat tuovat mukanaan sairauksia. Mutta ongelmana on se, että monesti maahanmuuttajat jäävät kansanterveysjärjestelmän ulkopuolelle ja tällöin me emme voi muuttua asioihin. Nyt Kreikka on ryhtynyt vapauttamaan määrärahoja, joilla voidaan maahanmuuttajakin hoitaa. Eli kun maahanmuuttajat tulevat, niin heidän täytyisi päästä kansanterveyden pariin ja sairaaloihin. Ja silloin saataisiin selkeämpi kuva tästä kokonaistilanteesta. Kiitos. Kiitos. Marianna Janakudakis, ECR, EKR-ryhmän puolesta. Um, Kiitos puheenjohtaja ja onnittelut Kreikan puheenjohtajamaan edustajalle. Odotan, että puheenjohtajakaudesta tulee menestyksekäs. Olen varma, että te pystytte erinomaisesti hoitamaan homman seuraavan kuuden kuukauden ajan. Kollegat ovat viitanneet siihen, että kreikkalaiset ovat kärsineet. Eivät kreikkalaiset ole kärsineet. Kreikkalaiset kärsivät edelleenkin Kärsimys vain jatkuu. Saattaa olla, että talous on teoriassa kohenemassa, mutta sitten on, ihmiset edelleenkin myyvät huonekaluja. Niin ihmiset myyvät kaiken, mitä vain irti saavat. Joten eh, hallitus tekee ankarasti töitä ja tavalliset ihmiset edelleenkin kärsivät. Uskon, että ne kreikkalaiset lääkärit, jotka nyt muuttavat Lontooseen töihin, ovat eh, erittäin laadukkaita ja vaikuttaa siltä, että aivovuotoa tapahtuu, mikä on erittäin ikävää Kreikan kannalta. Kun otamme huomioon ne ongelmat, joita teillä on ollut viimeisten kolmen vuoden ajan jo pidempäänkin, voisitteko te kertoa, kuinka te voitte käyttää hyväksenne puheenjohtajakaudellanne näitä kokemuksia, kun otetaan huomioon, että monissa jäsenvaltioissa on taloudellisia ongelmia. Kun te olette tehneet uudistuksia säästötoimien vuoksi. Mitä tästä kaikesta voidaan ottaa opiksi? Toinen kysymys. Täällä mainittiin maahanmuutto ja terveys. Kreikan rajat eivät aina ole kovinkaan tiiviitä ja Kreikkaan tulee paljon laittomia maahanmuuttajia. Kuinka te olette tähän puuttuneet ja kuinka tämä on vaikuttanut terveystilanteeseen jollakin alueelle? Esimerkiksi tuberkuloosi on lisääntynyt merkittävästi yhdistönsä kuningaskunnassa maahanmuuttajat tulevat joistakin maista, joissa ilmenee, esiintyy tuberkuloosia ja tuovat tämän tuberkuloosin mukanaan. Mitä haasteita teillä on ollut maahanmuuttopolitiikan saralla terveyskysymysten osalta ja mitä uudistuksia te olette saaneet aikaan ja mitä hyötyä näistä voisi olla muille? Kiitos Guen puolesta Jorgos Tussas. Hyvä ministeri, se kansanvastainen politiikka, jota kuvailitte, sitä on harjoitettu vuosikausia Euroopan unionissa. Sitä ovat harjoittaneet kaikki hallitukset, aikaisemmat puheenjohtajamaat, kaikki jäsenmaat eh, ennen kuin tämä kapitalistinen talouskriisi iski. Ja nyt sitä harjoitetaan kaikkialla riippumatta siitä, kuuluvatko maat valvonnan piiriin, riippumatta siitä, kohdistetaanko niihin erityispelastusohjelmia. Miksi? Siksi, että tätä kapitalistinen kehitys vaatii. Sitä yrittäjäjärjestöt tukevat ja aivan erityisesti monopolit eh, edistävät tätä näinä aikoina, jolloin pääomaa haetaan. Ja terveyshän on pääomaa. Jotta kuulijat ymmärtävät Kreikan kansalaisten todellaisen tilanteen, niin haluaisin antaa tiettyjä tietoja. Tätä politiikkaa harjoitetaan myöskin Kreikan eh, talousarviossa vuonna 2014. Leikkauksia tehdään terveysministeriössä 19 prosentilla verrattuna vuoteen 2013. Ja jos otetaan huomioon rahoitus, jota kansanterveysjärjestelmä saa, sinne on tehty leikkauksia 30 prosentilla, sairaaloista 25 prosenttia ja lääkekuluista 15 prosenttia. Jos joku laskee yhteen kaikki nämä kulut, joita eh, esimerkiksi eläkejärjestelmässä ja kansanterveysjärjestelmässä on, niin yhteissumma on miljardi 800 eh, miljoonaa. Eli meidän täytyy kaikkien tajuta se, että tässä puhutaan valtavasta summasta rahaa, joka vaikuttaa kaikkeen siihen toimintaan, joita tällä alalla, kansanterveyden alalla tapahtuu. Tässä politiikassa ensimmäiseksi täytyisi pitää huolta työläisten terveydestä ja ottaen huomioon se, että heidän työolonsa ja asuinolonsa ovat huonontuneet. Suuri kysymys, joka huolestuttaa meitä, on miljoonan, puolentoista miljoonan työttömän tilanne. Meillä on myöskin satoja tuhansia ihmisiä, jotka ovat kaikkien sosiaaliturvajärjestelmien ulkopuolella. Valtion sairaaloiden alirahoitustilanne aiheuttaa vaikeuksia, terveyskassat ovat alirahoitettuja, nämä ovat faktoja. Myöskin henkilöstöstä on puutetta. Tällä on omat seurauksensa. Pysyvää henkilökuntaa lomautetaan tai erotetaan valtion sairaaloista ja täten terveyspalvelut huononevat entisestään. Viimeiset kolme vuotta lääkekustannukset ovat kasvaneet huomattavasti. Viimeaikaiset hallituksen toimet on saanut aikaan säästöjä, mutta ne on tehty sillä tavalla, että monikansalliset lääkeyritykset ovat rikastuneet, mutta kansalaiset ovat kärsineet tästä tilanteesta. Lopuksi haluaisin vielä painottaa seuraavaa. Tämä kansanvastainen politiikka, jota hallitus on harjoittanut kansanterveyden alalla, ja myöskin ehdotukset, joita eri työryhmät ja valiokunnat ovat tehneet kansanterveyden alalla, niissä on kysymys siitä, että joko ostetaan palveluja sellaisilta tahoilta, jotka ovat hallituksen rahoittamia. Ja tämä on sitä kansanvastaista politiikkaa, jota hallituksemme harjoittaa. En puhu tässä yksinomaan sen takia, että muistuttaisin mieliin nämä tärkeät seuraukset, joita kansanvastaisilla toimilla on, vaan sen takia, että meidän täytyy muistaa se, että me vaadimme sitä, että me saamme aikaiseksi ilmaisen, yhtenäisen kansanterveysjärjestelmän, primäärisen kansanterveysjärjestelmän, jonka tarkoituksena olisi ennaltaehkäisevä toiminta. Tästä tässä on kysymys. Me vaadimme, että tämä toteutetaan välittömästi. Kiitos tästä neitsyt puheessa täällä valiokunnassa. Meillä on tulkkauslaitteet täällä ja kovaäänisetkin, joten kyllä me kuulemme, joten voi ehkä hiukan alhaisemmalla äänenvoimakkuudellakin käyttää puheenvuoron. Nyt olemme käyneet ensimmäisen kyselykierroksen loppuun ja pyydänkin ministeriä vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Ja sitten aloitamme sen jälkeen toisen kysymyskierroksen, koska on monia kollegoja, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Herra ministeri. Yritän vastata mahdollisimman nopeasti kaikkiin kysymyksiin ja haluaisin kiittää kaikkia kollegoja näistä kysymyksistä. Lähden liikkeelle herra Liisestä. Kriisistä ollaan pääsemässä eroon ja viime vuosina Kreikka on toteuttanut sellaisia asioita, että jos minulla olisi kysytty pari vuotta sitten onnistummeko tässä, niin en olisi siihen uskenut, mutta uhrauksia on tehty paljon kansan keskuudessa. Kreikassa viimeisen kolmen vuoden aikana me olemme menettäneet 30 prosenttia palkoistamme keskimäärin. Ja kun yhteiskunnassa koetaan tällaista, niin tilanne on hankala. Tällaista muutosta ei tapahtunut ilman suuria ponnistuksia ja tietenkin olemme saaneet myöskin apua Euroopalta. Kreikkahan on ollut eurooppalaisen velkakriisin symboli, mutta Kreikasta voi tulla myös eh, sivun, uuden sivun kääntämisen symboli ja paremman tulevaisuuden symboli Euroopassa. Ja sitten nämä yksityiskohtaisemmat kysymyksenne. Eh, Geneeriset lääkkeet, no Kreikan lähtökohta oli hyvin äh, hankala. Me olemme tehneet kansanterveyden alalla uudistuksia ja olemme ottaneet äh, käyttöön toimia. Ja nyt me olemme jo noin 22 prosentissa geneertisten lääkkeiden kohdalla. Tähän päästäksemme me olemme laskeneet geneeristen hintoja ja me olemme antaneet kannustimia apteekkareille ja lääkäreille, jotta he kirjoittavat reseptejä näistä lääkkeistä. Ja me olemme myöskin järjestäneet tietoisuuskampanjan kansankeskuudessa, jotta heillä on turvallinen olo silloin, kun he ostavat geneerisiä lääkkeitä, jotta niihin luotetaan ja jotta ei väärinkäsityksiä synny. Mutta tämä on keskeinen osa politiikkaamme koska se on keino pitää lääkekulut kurissa. Sitten lääkinnälliset laitteet. Ja tässä vastaan myöskin äh, Rova perendille Kreikalle tämä on valtaisa painopistealue. Me olemme sitä mieltä, että että meidän täytyy saada tämä asia liikkeelle ja onnistua, saada aikaan sopimus mahdollisimman nopeasti ja saman aikaan meidän pitää pitää mielessämme ne ongelmat joita ja vastahakoisuudet, joita jäsenvaltioilla on asian suhteen. Meidän yhteinen etumme on kuitenkin se, että meidän ei tule näin suurta asiaa jättää hoitamatta. Meidän täytyy hoitaa tämä hyvän tahdon eurooppalaisessa hengessä. Sitten DNA-kysymys. Tämä on jo esitetty neuvoston työryhmässä. Tästä ei vielä lopullista kantaa ole ja tätä tutkitaan. Tämä on hyvin monimutkainen asia eikä tähän vastaaminen ole helppo tehtävä. Rod Berend, tiedän, että henkilökohtaisesti olette ponnistelleet tämän asian eteen ja kunnioitan teitä tämän takia. Tiedän, että on tiettyjä maita, jotka eivät ole halunneet edistää tätä asiaa, ovat halunneet heitä kapuloita rattaisiin, mutta Kreikka on asettanut tämän painopistealueeksi. Me olemme ottaneet jo ensimmäiset askeleet. Meillä on 28. 29. tammikuuta työryhmän kokous ja työryhmä helmikuun aikana saa työnsä päätökseen ja tuolloin meillä on parempi kuva siitä, missä mennään ja kuinka paljon lähestymistä jäsenvaltioiden välille on saatu aikaiseksi. Me olemme jatkuvassa yhteydenpidossa ja me olemme täysin samaa mieltä siitä, että tapa, jolla järjestelmä tänä päivänä toimii, siihen liittyy ongelmia. Ja meidän täytyy kaikkien tunnustaa se, että tähän liittyy ongelmia. Meidän täytyy löytää tasapaino uudistuksen ja valvottujen markkinoiden ja sairaiden, siis potilaiden turvallisuuden välillä. Se on kuitenkin meidän keskustelemme sydämessä ja samaan aikaan meidän ei tule menettää Euroopan unionin kilpailukykyä näissä asioissa. Eli me työstämme asiaa hyvän tahdon ilmapiirissä. Sitten kysyitte, että no minkälaisia vakuuksia tästä voisitte antaa. No, mielelläni antaisin kaikenlaisia vakuuksia teille, mutta se olisi liioittelua. Haluaisin kuitenkin sanoa teille, että me hoidamme tätä asiaa eurooppalaisessa hengessä ja tällä tavalla tässä voidaan onnistua. Haluaisin myöskin henkilökohtaisen huomion tässä tehdä. Äh, Kreikassa tehdyt uudistukset, niitä ei voi tehdä nopeasti. Ja tässä vastaan myöskin samalla muille eh, kollegoille Reichendachin ja Taskforcein. Eh, ilman heidän apuansa me emme olisi onnistuneet. He ovat olleet meidän rinnallamme tässä asiassa jokaisessa vaiheessa. Ja täten maamme on päätynyt siihen tilanteeseen, johon se on nyt päässyt. Sitten Tylerille. Olen samaa mieltä kanssanne ja ennaltaehkäisy on äh, alkoholin väärinkäytön äh, paras hoitokeino. Me aivan erityisesti haluamme painottaa tiedotuskampanjaa nuoriin. Lokakuussa ryhdytään knapan yhteydessä työstämään näitä asioita ja me haluamme vähentää niitä haittoja, joita alkoholin väärinkäytöstä syntyy me odotamme lopputekstiä itsekin ja minun täytyy sanoa, että mitä näihin yleisiin suuntaviivoihin tulee, niin Kreikalla ei ole, ei ole, Kreikka ole se maa, jossa tämä ongelma olisi kaikista suurin Euroopassa. Sitten Hrisojelolle. Kerron teille, mitä näistä asioista nyt olen mieltä. Maahanmuutto. Me uskomme eurooppalaiseen solidaarisuuteen. Olemme sitä mieltä, että meidän täytyy kunnioittaa näiden henkilöiden ihmisoikeuksia. Heillä on oikeus suojaan. Ja me sanomme, että jotta Kreikka ja muut maat onnistuisivat, siis muut maat, jotka myöskin ottavat mm, ensisijassa vastaan maahanmuuttajia, ne eivät onnistu tässä, jos muut eurooppalaiset valtiot eivät tule apuun. Maahanmuutto-ongelmaa ei voida pitää sen maan ongelmana, johon paineet kohdistuvat, vaan kaikki eurooppalaiset tunnustavat ihmisoikeuksien tunnustamisen tärkeyden ja että näille henkilöille tulisi antaa terveydenhuoltoa. Kreikka tietenkin, sen on vaikea yksin kantaa tätä taakkaa. Sitten mitä sairauksiin tulee, se mitä sanoitte ei ole totta. On sairauksia, joita Kreikassa e, esimerkiksi on. Malaria on tullut takaisin, tuberkuloosi on tullut takaisin maahanmuuttajia tulee esimerkiksi Syyriasta, mutta eivät maahanmuuttajat välttämättä näitä sairauksia tuo. He matkustavat pitkiä matkoja, ja he ovat, eh, heidän terveytensä on heikommassa tilassa ja täten he itse saattavat sairastua helpommin ja sairaudet, joita he tuovat tai eivät tuo, no tätä on vaikea, tästä on vaikea lopullista johtopäätöstä tehdä, mutta meidän täytyisi kuitenkin puuttua tähän asianmukaisella tavalla koska sairauksien siirtyminen maahanmuuttajista muihin, eh, ei tämä päde ainoastaan Kreikkaan, vaan myöskin muissa eurooppalaisissa maissa on ollut samanlaisia ilmiöitä. Sairaudet ovat levinneet ja tämä on kuitenkin asia, johon Kreikka puheenjohtajamaana haluaa puuttua. terveydenhuollon tarjoaminen on maksanut, siis maahanmuuttajille terveydenhuoltopalvelujen tarjoaminen on maksanut Kreikalle miljoonia viimeisen kymmenen vuoden aikana. ja Jokaisella eurolla on merkitystä. Ja jotkut joskus sitten syntyi sellainen kuva, että nämä ihmiset eivät maksa lainkaan terveyspalveluista. Nämä ovat ilmiöitä, joita yhteiskunnassa on ja niihin täytyy puuttua. Joskus näihin ei puututa poliittisista syistä. Sitten rokotuskysymys. Kaikki tutkimukset, joita meillä on käytettävissämme, kansainväliset tutkimukset ja omat tutkimuksemme, eivät ne vahvista sitä, että meillä olisi lasten rokotusongelmaa Kreikassa. Me olemme aivan siellä keskivertotasolla eurooppalaisissa tilastoissa – ja jos ongelmia on, meillä oli viime kesänä ongelma, niin silloin me nopeasti vapautimme uusia määrärahoja, jotta rokotukset saatiin aikaiseksi. Eli Kreikka ei ole huonommassa asemassa rokotusasioissa suhteessa muihin eurooppalaisiin maihin. Sitten ilmastonmuutos ja terveys, tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen asia. Tietenkin sitä puheenjohtajakaudella tulisi tutkia. Kuten sanoitte, tämä on tärkeä asia. No, Kreikkahan on hyvässä ähm, asemassa ilmastonmuutoksen suhteen, koska meillä ei kesällä ole juuri äh, ongelmia sään suhteen, eikä talvellakaan ole ääriilmiöitä. Mutta tietenkin tämä on ilmiö, jota me seuraamme ja tämä kiinnostaa meitä. Ja sitten ehdotitte, että järjestäisimme kokouksia kansalaisjärjestöjen kanssa. No tätä ei ongelmassa ole, mutta tämä on mielenkiintoinen ehdotus, enkä sitä millään muuta vastusta. Ja aivan oikein sanoitte, että kriisi on saanut ihmiset kärsimään. Kolmella miljoonalla eh, kreikkalaisella ei ole pääsyä eh, kansanterveyspalvelujen piiriin tai sosiaaliturvaa. Näin ei ole. Kaikilla kreikkalaisilla on eh, pääsy terveyspalvelujen piiriin kaikilla Kreikassa oleskivilla on oikeus tähän, mutta heillä ei ole oikeutta jokapäiväiseen terveydenhuoltoon tai sairauksien seurantaan tai ennaltaehkäisyyn. Tällä hetkellä primäärisessä kansanterveysjärjestelmässä me yritämme luoda sellaista järjestelmää, jossa ihmisen pääsy kansanterveyspalvelujen piiriin ei riittyisi siihen, onko hänellä sosiaaliturvaa vai ei. Sitten Jana Kudaki. Ensinnäkin lääkäreistä, no moni ystävänikin on lähtenyt lääkäriksi johonkin muuhun maihin. Lääkäreitä on paljon ja yksi ongelma meidän järjestelmässä on, että meillä on tuhansia lääkäreitä, 70 000 lääkäriä ja monet haluavat lääkäriksi ja meillä on koulutettu hyviä lääkäreitä. Ja jotta kaikille lääkäreille olisi töitä, niin koko kansan täytyisi olla sairas, mutta jotkut eivät löydä työtä Kreikasta ja tästä syystä lähtevät ulkomaille. Joskus he tulevat takaisin sen takia, että he ovat saaneet kokemusta jossakin toisessa maassa. Usein he lähtevät nimenomaan Iso-Britanniaan. Ja he palaavat järjestelmäämme, kansanterveysjärjestelmäämme ja tuovat kokemuksen mukanansa. Eli me voimme hyötyä liikkuvuudesta ja jos se tehdään hyvässä hengessä, niin siitä saattaa olla hyötyä. Sitten minun on sanottava, että mitä uudistuksiin tulee, kaikki nämä uudistukset, joita me kriisin keskellä Kreikassa teemme, no niiden toteuttaminen ei ole ollut helppoa ja olette aivan oikeassa, kun sanotte, että kansa kärsii, kansa kärsii edelleen. Olette aivan oikeassa, kun näin sanotte. Kreikan kriisi on kuitenkin niin syvä, että jos me voisimme siitä noin vain päästä eroon, niin se ei kuitenkaan ole kovin todellinen kuva. Meidän hallituksemme tekee hartiavoimin töitä, jotta kriisistä päästään eroon mahdollisimman nopeasti, koska olemme tietoisia siitä, että kansa kärsii, mutta me emme kuitenkaan ihmeisinkään pysty. Me teemme parhaamme ja uskoakseni olemme oikealla tiellä. Sitten Tussakselle. Ymmärrän, että emme voi kaikesta olla samaa mieltä, mutta puhun yleisesti. Hyvin usein te ja muut, me keskitymme näihin negatiivisiin puoliin, joita Euroopan unionilla on. Tietenkin Euroopan unionilla on ongelmia ja siinä on huonoja puolia, mutta me unohdamme tämän kokonaiskuvan. Euroopan unioni on paras paikka maailmassa asua. Se on paras esimerkki demokratiasta, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Se on alue, joka on antanut kansalaisille paljon. Se edistää rauhaa maailmassa ja jos me jatkuvasti tulitamme Euroopan unionia ja maalaamme sen ikään kuin se olisi kaiken pahan alku ja juuri, niin silloin me mitätöimme kaiken sen, mitä viime vuosikymmeninä on saavutettu. Kreikassa kansanterveysbudjettiin on tehty leikkauksia. Teidän puolueenne ja muut ovat tietoisia tästä. Ja me tiedämme myöskin sen, että me olemme käyttäneet kolminkertaisen summan kansanterveyspalveluihin aikaisempina vuosina. Eli tuhlausta oli paljon. Me tuhlasimme rahaa, heitimme rahaa oikealle ja vasemmalle ja kansalaiset kärsivät. En nyt sano, että tämä on kommunistisen puolueen syytä, vaan vaan kaikkien puolueiden syitä. Tänä päivänä me olemme tehneet leikkauksia talousarvioon. Ja nimenomaan tällä osa-alueella olemme tehneet uudistuksia ja me olemme tehneet leikkauksia ilman, että terveyspalveluihin olisi tehty leikkauksia sairaaloilla on tänä päivänä vähemmän rahaa, mutta ne toimivat paremmin kuin aikaisempina vuosina. Eli kaikki ei ole synkkä synkkää ja kaikkea ei tule nähdä synkkänä. Ja sitten vielä Risojelolle meidän tarkoituksemme, päämäärämme kansanterveydellä alalla on se, että kaikilla kansalaisilla olisi pääsy kansanterveyspalvelujen pariin. Kiitos, herra ministeri. Ja nyt toinen kierros. Luen puheenvuorot niin, että en ole ketään unohtanut tai työtön tuomiotta. Kollege Peterle, dann die Kollegin Estrella, Kumuzakos, Kollege, dann äh, der Kollege Schlüter, die Kollegin Hippner, Rebecca Taylor nochmal, dann äh, nochmal der Kollege Bogrosch. Habe ich jemanden vergessen? Unohtuuko joku? Ei, ilmeisesti unohtunut. Meillä on täällä käymässä myös tällainen kamerakuvausryhmä, älkää ihmetelkö sitä. Tämä on Polsatin puolalainen ryhmä ja seuraa tässä kollega Hivneriä. Nyt siis toinen kysymyskierros ja kollega Peterle aloittaa. Ähm, gospod minister, najprej bi Arvoinen ministeri, ensinnäkin haluaisin onnitella teitä ja teidän hallitustanne niistä myönteisistä merkeistä, joita nyt on nähty. Kasvu on pikkuhiljaa elpymässä. Toimin työryhmässä, joka käsittelee terveyskysymyksiä. Ja erityisestikin toimin aktiivisesti syövän vastaisessa työryhmässä. Te puhuitte juuri terveydenhoitojärjestelmien tehokkuudesta ja toimivuudesta Kreikassa. Minulla olisi kolme kysymystä. Missä suhteessa katsotte, että terveyskysymyksissä Euroopan toimilla on lisäarvoa? Ja toiseksi, Millainen kreikkalainen uudistusstrategia on terveydenhoitoalan kannalta? Miten te voitte parantaa tehokkuutta ja tulosta, jota saadaan aikaan? Kriisin yhteydessä toimilla on vaikutusta myöskin terveydenhoitoon. Ja mitä Kreikka tekee syövän vastaisessa taistelussa? Kollegen Estrella. Kiitos seuraavaksi kollega Estrella. Obrigada, senhor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kalimera, herra ministeri. Minä olen Portugalista ja olen hyvin suurella tarkkaavaisuudella ja mielenkiinnolla seurannut tilannetta Kreikassa. Haluaisin aluksi ilmaista solidarisuuteni kreikkalaisten kanssa. He ovat kärsineet suuresti säästöohjelmien lävitse viemisestä samalla tavoin kuin portugalilaiset ovat kärsineet. Minä toivon teille kaikkea hyvää puheenjohtajakaudeksi. Herra ministeri, täällä on nyt todettu, että yksi prioriteeteista teidän puheenjohtajakaudellanne on saada terveydenhuoltojärjestelmistä tehokkaampia ja kestävämpiä. Te haluatte parantaa kansalaisten terveyttä. Minä haluaisin mielelläni tietää, mitä ovat konkreettiset toimenpiteet, joita Kreikka puheenjohtajavaltiona aikoo ehdottaa. Toimenpiteet, joilla voitaisiin saavuttaa nämä tavoitteet. Minä olin erityisen kiinnostunut siitä, tästä asiasta siksi, että olen parlamentin esittelijä mietinnöstä, jonka otsikkona oli solidaarisuus terveydenhuoltojärjestelmässä terveysjärjestelmien, terveysjärjestelmien epätasapainon vähentäminen Euroopan unionissa. Kreikassa kaikilla on mahdollisuus käyttää terveysjärjestelmää. Te sanoitte, me tiedämme kuitenkin, että kriisi on Kreikassa ja Portugalissa ja muuallakin vaikuttanut myös terveydenhuoltojärjestelmiin. Ja on kansalaisia, jotka taloudellisista syistä ovat joutuneet järjestelmän ulkopuolelle, koska he ansaitsevat, kuten sanoitte, 30 prosenttia vähemmän ja joissain tapauksessa jopa vieläkin vähemmän. Tämä mahdollisuus päästä kriminaalijärjestelmän käyttäjäksi on välttämätöntä, koska sitä kautta voidaan vain saada lääkkeitä. Komissio vuonna 2011 julkaissut tietoja, jotka osoittavat sen, että 3-4 prosenttia Euroopan väestöstä ei voi käyttää terveydenhuoltojärjestelmiä kustannusten vuoksi, etäisyyden vuoksi tai odotusaikojen vuoksi. Tämä on kielteinen tendenssi, joka ennen kaikkea vaikuttaa naisiin. Näistä taloudellisista syistä, taloudellisista vaikeuksista johtuen, joita kansalaisilla on, on paljon kielteistä, mikä vaikuttaa heidän elämäänsä ja se Minun konkreettinen kysymykseni kuuluu, herra ministeri, missä Kreikka puheenjohtajavaltiona tulee osaltaan edistämään sitä, että toimitaan tätä kehityssuuntaa vastaan niin, että epätasa-arvo, joita on terveydenhoitajärjestelmissä vähenisi. Kiitos. Vielen Dank. Kiitos. Kumut Sakos. Thank you, Mr. Chairman, and I hope that... Kiitos paljon, että toivottavasti saan yhtä paljon puheaikaa kuin GUE-kollegakin kollegatkin. Kiitoksia. Haluaisin toivottaa ministerin ympäristövaliokuntaan tervetulleeksi. Meillä on paljon tietotaitoa teidän käsittelemissä asioissa, aivan erityisesti terveydessä. Toivon teille onnea. Teillä on suuri ruokahalu. Tämä on hyvin vaativa puheenjohtajuus täytyy löytää ulospääsytie kriisistä sekä Kreikassa että Euroopan unionissa. Jos otetaan huomioon Euroopan parlamentin tulevat vaalit, niin se lainsäädännöllisen työn massa, johon puheenjohtajamaan täytyy tarttua, se tietenkin rajoittuu hyvin lyhyen aikakauteen ja kuitenkin paineet ja työn määrä ovat valtavia. En aio nyt viitata asioihin, jotka ovat jo tulleet tässä, tässä esille, esimerkiksi lainsäädännöllisiin kysymyksiin, mutta kun nyt pidetään mielessä Eurooppa-vaalit ja nämä herkät ajat, joilla Kreika puheenjohtajauden ottanut vastaan, haluaisin toistaa ja palata yhteen puheenjohtajamaan painopistealueeseen, johon itsekin viittasitte. Nämä ovat myöskin kansalaisten kannalta tärkeitä asioita, siis maahanmuutto ja kansanterveys. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe ja meidän täytyy kaikkien onnitella Kreikkaa siitä, että se on tarttunut tähän asiaan ja asettanut sen painopistealueeksi. Kuten sanoin, niin ajat ovat poliittisesti hyvin herkkiä. Maahanmuutto on totta, että se aiheuttaa paineita jo muutenkin vaikeuksissa oleviin kansanterveysjärjestelmiin. Tietenkin ratkaisu se ei ole se, että nämä ihmiset suljetaan kansanterveysjärjestelmän ulkopuolelle. Tämä täytyy hylätä tykkänään. Samaan aikaan me emme voi sulkea silmiämme todellisuudelta. Ratkaisu ei ole toimettomuus. Me emme voi pitää kiinni tämänhetkisestä tilanteesta ja olla tunnustamatta sitä, että ongelma on olemassa. Me tarvitsemme siis solidaarisuutta. Siis mitä te sen lisäksi, että olette käynnistäneet keskustelun, ja on hyvä, että olette avanneet keskustelun tästä, niin voimmeko odottaa, odottaa, että saadaan aikaan jonkinlainen poliittinen sopimus, poliittinen teksti näin monimutkaisesta ongelmasta ja että se voitaisiin ratkaista eurooppalaisella tasolla? mitään valmistelevia töitä ei ole vielä tehty, mutta olisi äärimmäisen tärkeää, että tämän keskustelun lisäksi, ja jos te olette asattaneet tämän painopistealueeksi, niin että meillä olisi puheenjohtajakauden loppuvaiheessa teksti, jota me voisimme noudattaa ja jotta uusi komissio ja uusi parlamentti voisi sitten ottaa suuntaviivakseen tätä politiikkaa käsitellessään. Seuraavaksi Karl Schlüter. Tack, Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa, herra ministeri. Jos teillä on paljon lääkäreitä, ehkä otetaan tämä englanniksi, teillä on paljon lääkäreitä, niin ehkä teillä on myöskin paljon kätilöitä, sillä meillä on akuutti kätilöpula eh, Ruotsissa, jotka ovat todella tervetulleet työskentelemään eh, Ruotsissa. Te olette puhuneet paljon Kreikasta. Haluaisin kysyä teiltä tupakkapolitiikasta. Olemme hyväksymässä uutta tupakkadirektiiviä lähiaikoina. Ja tämä on asia, jossa voitaisiin säästää paljon rahaa ja paljon säästää ongelmiakin, ajatellen tupakan käytön vastaista toimintaa. Mutta tärkeää on tietysti se, että tulos pannaan myös asianmukaisesti toimeen kaikissa maissa. Haluaisin myöskin mainita Hormonalliset haittaineet, se on yksi asia, josta, jota on aliarvioitu. Olemme keskustelleet tästä usean otteeseen. Aiotteko ryhtyä tässä kysymyksessä minkäänlaisiin aloitteisiin kautta aikana, koska siitä voisi olla apua. Tätä kautta voitaisiin painostaa komissiota etenemään asiassa. Minusta tämän asioita on vakavasti aliarvioitu ja ongelma on siinä, että vaikutukset altistumisen, aika, aikaero, vaikut, altistumisen vaikutukset välillä on hyvin suuri. Sitten tämä alkoholistrategia, sitä on puhuttu myös. Jotkin toimenpiteet, joista voitaisiin keskustella, esimerkiksi alkoholin merkinnät. Minusta vallitsee väärikästyksiä ihmisten piirissä siitä, mitä vaikutuksia alkoholilla esimerkiksi on syöpän ja ajatellen myös sitä, miten suuri kaloripitoisuus alkoholissa on sekä niin laajalti tunnettu. Mitä te ajattelette merkintämääräyksistä alkoholista, koska komissio aikoo suunnit uudistaa sitä ensi vuonna. Mitä ajattelette alkoholin merkinnästä ylipäätään? Ja vielä lyhyesti, me olimme puhuneet lääkkeiden hinnoista, kustannuksista, joita niihin liittyy. Totta kai on velvoitteita pakollisiin lupiin. Tästä on puhuttu, että että olisiko se kenties väline, jota voitaisiin jossakin tapauksessa käyttää Kreikassa. Ehkä se voisi olla myöskin innovatiivinen järjestelmä sen sijaan, että olisi patentteja, jotka maksavat paljon, ja tätä kautta estettäisiin mahdollisuus käyttää lääkkeitä, jotka on jo keksitty, koska valtioilla ei ole varaa näihin lääkkeisiin. Oletko koskaan puhunut, aiotteko puhua puheenjohtajakoden aikana siitä, miten voitaisiin puuttua siihen, että olisi kertamaksu innovaatiosta ja kaikki tulisi julkiselle alueelle ja jos jotakin keksitään ja saa maksun yhdellä kertaa tästä, sen jälkeen varakkaat maat, köyhät maat Afrikassa kaikkialla voisivat pystyä käyttämään parhaita mahdollisia hoitomenetelmiä silloin, kun ne ovat uusia, eikä tarvitsisi odottaa 20 vuotta, jolloin ne ovat valmiina rinnakkaisvalmisteina. Oletteko puhuneet tästä? Aiotteko puhua tästä? Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi valiokuntamme kokoukseen. Nyt täytyy sanoa, että te mitä sä sanoitte solidarisuudesta kuulosti erittäin hienolta korvissani. Itse olen sodan jälkeistä sukupolvea ja arvostan solidarisuutta. Te mainitsitte joitakin elementtejä vain ohi mennen. Te ette sanonut paljaakaan ohjelmasta, jolla pyritään puuttumaan väestön ikääntymiseen Euroopassa. Me tiedämme, että Euroopan väestö ikääntyy ikääntymistään. Meidän täytyy, ottaa, täytyy olla valmiita pitämään huolta vanhuksista, vanhenevista ihmisistä ja heidän terveydestään. Tähän täytyy varautua. Te mainitsit johdatte tämän konferenssin? Onko teillä mitään aikeita käsitellä tuossa konferenssissa eri maissa vallitsevia ongelmia, jotka liittyvät ikääntymiseen? Entä sitten terveydenhoito eri maissa? Uskon, että tuossa konferenssissa on erinomainen tilaisuus saada kokonaisvaltainen kuva eri maissa valitsevista terveydenhoitojärjestelmistä ja ongelmista. Pitäisikö jonkinlainen perusterveydenhoito taata, joka pätisi kaikissa jäsenvaltioissa? Tietystikin joillakin mailla on enemmän resursseja, enemmän varaa satsata tällaiseen. Tämä on täysin ilmiselvää. Puhuisin nyt vain peruso minimitason terveydenhoitojärjestelmästä. Ei tämä tarkoita sitä, että ruotsalainen tai puolalainen tai saksan tai kreikkalainen terveydenhoitojärjestelmä pitäisi ottaa käyttöön missään, vaan vain yksi ainoa eurooppalainen aloite terveydenhoidon, var- terveydenhoidon varmistamiseksi. Kiitos. Kiitos. Rebecca Telleriltä vielä lisäkysymys. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä kysyn tämän kysymyksen kollegani Chris Davisin puolesta. Hän ei välttämättä pysty olemaan paikalla. Halusin ottaa esille ilmanlaadun kysymyksen ja yhteyden huonon ilmanlaadun ja hengityselinongelmien ja sen verisuonitasairauksien välillä on tutkimus, joka on tehty viidessä Euroopan maassa, jossa on pitkä tietoja tarkasteltu ja on tuhansia ihmisiä tutkittu ja on tutkittu yhteyttä saastumisen ja sydänkohtauksien välillä. Joten mitä tässä artikkelissa todetaan, selvityksessä tutkimuksessa todetaan, on siis se, että olemassa olevat ilmanlaatumääräykset jopa näiden raja-arvojen puitteissa on todettu terveys va- va- vaurioita. Aikooko Kreikka tarkastella tätä asiaa ilman laatukysymystä, koska yleisesti on olemassa kaikkein vastarintaa tiukempia sääntöjä vastaan. Lopuksi kollega Lajos Bokros. Tackschön, herr Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvon ministeri, minäkin haluaisin yhtyä niihin, jotka ovat ilmaiseet solidarisuuttaan kreikkalaisia kohtaan sen valtaisen kärsimyksen vuoksi, joka edelleenkin jatkuu Kreikassa. Tästä on samaa mieltä kollegan kanssa. Samanaikaisesti on tärkeää käsittää, hyvät naiset ja herrat, miksi kreikkalaiset kärsivät. Jotkut ihmiset sekoittavat sairauden ja hoidon keskenään. Ei nyt lääke ole se, joka aiheuttaa kärsimystä, vaan pikemminkin sairaus, jota varten lääke on otettu käyttöön. Ilman pelastuspakettia, jota Troikka Euroopan unioni ovat pisteen täytäntöön, Kreikka olisi mennyt vararikkoon. Silloin sen BKT ei olisi laskenut 25 prosentilla, vaan 50 prosentilla pikemminkin komitea tai valiokunta, joka on täynnä lääkäreitä, varmaan osaa tehdä eron lääkkeen ja alkuperäisen ongelman välille. Siitä huolimatta solidaarisuus on ja pysyy. Kolme pientä lyhyttä kysymystä, mikäli sallitte. Yksi liittyy yhteistyöhön Turkin kanssa. Kreikka on niin lähellä Turkkia, että sen on vähän pakko tehdä yhteistyötä Turkin kanssa monessakin asiassa mukaan luettuna kansanterveys ja maahanmuuttokysymykset. Mietinkin vain, nyt kun ministeri johtaa neuvostoa, voisiko hän kertoa enemmän siitä, kuinka Kreikka voi auttaa Turkkia ja päinvastoin näissä kysymyksissä. Toinen kysymys liittyy Syyriään hankalan tilanteeseen on suorastaan synti ja häpeä, että Eurooppa ei voi enempää auttaa syyrialaisia pakolaisia. Poliittisia ratkaisuja kriisiin ei ole löytynyt, mutta siitä huolimatta EU pitäisi nähdäkseni paljon enemmän pyrkiä lievittämään syyrialaisten kärsimyksiä, mukaan luettuna maahanmuuttajia, joilla on kansanterveyteen liittyviä ongelmia, sairauksia, epidemioita, niin poispäin. Haluaisin kuulla näkemyksenne tähän. Te mainitsitte aivan oikein aivovuodon sen, että Kreikasta lähtee lääkäreitä muualle. Ei tämä ole vain ja ainoastaan Kreikan ongelma, sama pätee Romanian ja Bulgaarian niin ikään. Kyse on kahdesta erittäin köyhästä Euroopan unionin jäsenvaltiosta. Näidenkin kahden yhteydessä Mieltäkin lähtee valtava määrä pätevää henkilöstöä Ruotsiin, yhdistymisen kuningaskuntaan ja muihin maihin, joissa palkat ovat paljon korkeammalla kuin alkuperämaissa. Onko teillä mitään suuren luokan suunnitelmaa, jonka avulla voitaisiin pitää kreikkalaiset, romanialaiset ja bulgaarilaiset lääkärit kotimaissaan? Kiitoksia. Kiitos, herra Bokros. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra ministerille toiseen vastauskierrokseen. Suurkiitokset puheenjohtaja. Lähden liikkeelle Peterlestä. Haluaisin kiittää kysymyksistä. Kreikassa on tehty yhteistyötä Task Force-työryhmän kanssa. Sen nimi on Terveys ja toiminta me voimme lähettää kaikille valiokunnan jäsenille sähköpostin. Se on esimerkki eurooppalaisesta solidaarisuudesta ja siitä, miten yksi jäsenvaltio voi auttaa toista. Ja sähköpostista näette, mitä uudistuksia on käynnistetty ja mitä uudistuksia käynnistetään tietyn aikataulun mukaisesti. Ja tässä siirretään teknologista tietoa, teknistä tietoa maasta toiseen. Kumutsaksen kysymykseenkin vastaan, siis me tarvitsemme solidaarisuutta Euroopassa, eikä tässä kysymys ole ainoastaan Kreikasta, vaan kaikista niistä maista, jotka ottavat vastaan maahanmuuttajia. Meidän täytyy hoitaa tämä asia asianmukaisella tavalla. Tämä on eurooppalainen kysymys neuvostossa me yritämme saada aikaan tuloksia, jotta me voimme tarkastella sitä, miten kriisitilanteessa eurooppalaista solidaarisuutta voidaan käyttää kriisimaan auttamiseen. Ja sitten mitä tulee sairaisiin ja esimerkiksi syöpä, syövästä kärsiviin henkilöihin, meillähän on paljon ongelmia tämänkin suhteen. Toistaisin sen, että että herkimmissä kansanryhmissä, esimerkiksi syöpää sairastavien keskuudessa, niin he kyllä saavat ilmaiseksi lääkkeitä. Meillä on suuria ongelmia ja tästä olette varmastikin tietoisia. Sitten rouva Estrelalle. Bon dia. Näinhän se menee ymmärrätte varmaan, että kriisin kolmen vuoden aikana me olemme kokeneet molemmat samanlaisia ongelmia. Kriisi iski eniten meidän maihimme ja me pyrimme hoitamaan tämän kriisin aiheuttamat ongelmat parhaalla mahdollisella tavalla. Minun täytyy sanoa, että epätasa-arvo terveyden alalla on valtaisa ongelma. Huomenna aion puhua Brysselissä erässä kokouksessa tästä asiasta ja minun on todettava, että Michael Marmotin puheenjohtajuuden alaisuudessa on luotu erityisverkosto, jossa keskitytään eteläiseen Eurooppaan ja siihen, miten näiden maiden terveysepätasa-arvoon voidaan puuttua Tästä on tullut kriisin aikana hyvin käytännönläheisiäkin ongelmia esille. Esimerkiksi primääriterveydenhuolto, jossa meillä on eurooppalaisia ongelmia ja ohjelmia ja näiden ohjelmien kautta me tarjoamme terveyspalveluja niille henkilöille, joiden palkkataso on hyvin alhainen ja joilla ei ole minkäänlaista sairasvakuutusta. Eli he saavat sitten samaa palvelua kuin ne, joilla on parempi palkkataso meillä on aivan erityinen suunnitelma ja yksi asia, jota me työstämme kansainvälisen terveysjärjestelmän kanssa on se, että me haluamme Health Safe Netin, eli kaikkiin, kaikista heikkoimpiin kohdistuva ongelma, joista, jonka avulla sitten Kreikka ja muut ongelmissa olevat maat voivat tarjota terveyspalveluja kaikille. Ei täällä kaikkia ongelmia ratkaista, mutta joitakin ongelmia koska jos kaikilla on pääsy terveyspalvelujen piiriin ja nimenomaan jokapäiväisen terveydenhuollon piiriin, esimerkiksi työttömät tällä hetkellä ovat tämän järjestelmän ulkopuolella ja me haluamme muuttaa tilanteen, jotta näilläkin henkilöillä on mahdollisuus saada terveydenhuoltoa jokapäiväisellä tasolla. Sitten Schlüter. alkoholijuomien pakkausmerkinnät. En vastusta tätä ehdotusta. Tästä keskustellaan muissakin ministeriöissä, joissa käsitellään elintarvikkeita. Me keskitymme erityisesti ennaltaehkäisyyn terveysasioissa. Ja Tsaftaris, joka tulee tänne minun jälkeeni, niin voitte esittää hänelle tämän saman kysymyksen, mutta henkilökohtaisesti minä puoltaisin tällaista ehdotusta ja uudistusta. Sitten ähm, kysymys, joka liittyi äh, patentteihin, uusiin lääkkeisiin ja miten ne saadaan maailmanlaajuiselle tasolle. Kuuntelin tätä mielenkiinnolla. Me emme ole mitään tämän asian eteen vielä tehneet, mutta tämä liittyy kliinisiin kokeisiin ja muihin vastaaviin asioihin ymmärrän sen, mitä sanoitte, ja ehkä se olisi ratkaisu, joka ratkaisisi tämän ongelman maailmanlaajuisella tasolla, mutta tämä on hyvin suuri ongelma. Tässä on kysymys suurista summista, enkä tiedä, miten näin suuri muutos saataisiin aikaiseksi, mutta tämä on hyvin mielenkiintoinen ehdotus. Täytyy tarkastella, miten se voitaisiin toteuttaa, mutta se ei kuitenkaan kuulu Kreikan puheenjohtajakauden ohjelmaan. Sitten kun mut saako sille te esititte asiat juuri sellaisena kuin ne ovat. Kreikka ja Italia puheenjohtajamaana, joka tulee meidän jälkeemme, meillähän on sama ongelma. Me olemme molemmat maahanmuuttajia vastaanottavia maita. Ja tämä on käytännössä valtava ongelma. Ongelma, johon ei voida puuttua maakohtaisesti, vaan siihen täytyy puuttua Euroopan unionin tasolla. Ja aivan kuten sanoitte, eurooppalaiset kansalaiset eivät suostuisi siihen, että evätään terveyspalvelut terveyspalveluja tarvitsevalta henkilöltä. Me jaamme tietyt arvot ja niitä me emme voi sysätä syrjään. Mutta tämä ongelma, joka on saavuttanut valtaiset mittasuhteet Kreikan kaltaisissa maissa, se täytyy hoitaa Euroopan unionin tasolla ja varmaankin neuvostossa tähän tullaan pureutumaan. Ja jos me onnistumme järjestämään ja saamaan aikaan solidarisuutta, niin silloin me saisimme aikaan parannuksia vastaanottaviin maihin sekä myöskin koskien näitä henkilöitä, jotka tarvitsevat inhimillistä kohtelua. Ja tämä on painopistealue meidän puheenjohtajakaudellamme. Ja seuraavaksi Hipner. Haluaisin kiittää teitä näistä ystävällisistä sanoista. Hallituksemme tekee kaiken sen, mikä on inhimillisesti mahdollista vaikeissa olosuhteissa. En toivo millekään hallitukselle tai millekään maalle samanlaista kohtaloa kuin mikä Kreikalla on ollut viime vuosina. Kansalaisten ikääntyminen on suuri ongelma. Se on Kreikassakin ongelma ja minun täytyy sanoa, että tämä on vähän kuin Kordionin solmu, jonka Aleksanteri Suuri sai aikaiseksi. Tapahtuu seuraava, siis väestö ikääntyy, ja tarve palveluihin kasvaa, kustannukset kasvavat ja samaan aikaan kansallisiin kansanterveysbudjetteihin tehdään leikkauksia ja tätä ei tapahdu ainoastaan Kreikan kaltaisissa kriisimaissa. Eli minä olen kuitenkin sitä mieltä, että Euroopalla ei ole muuta vaihtoehtoa. Meidän täytyy puuttua tähän asiaan. Ja eurooppalaisella tasolla me voimme toimia paremmin kuin että jos tätä asiaa jokainen maa hoitaisi yksinään. Tämä on siis pan-eurooppalainen ongelma. Rouva Taylorille, hänen kauttaan vastaus herra Davisille. Kyllä, ilmaston ilman saasteongelma on tärkeä ongelma ja 18 päivä tästä keskustellaan. Tämä on suuri ongelma. Autot eivät lainkaan edesauta tätä ongelmaa. Tämä on johtanut kasvihuoneilmiöön ja tästä keskustellaan ympäristöministerineuvoston kokouksessa. Tämä kuuluu nyt enemmän ympäristöministeriön kuin terveysministeriön piiriin, mutta meillä Kreikassa on todettu, että ilmansaasteet ovat uhka kansanterveydelle – ja me pyydämme sitä, että laaditaan kattavaa politiikkaa, jotta tähän ongelmaan voittaisiin puuttua. Ja varmastikin sitä täytyy hoitaa eurooppalaisella tasolla. Tämä siis ei ole ainoastaan Kreikkaa koskeva ongelma. Ja sitten lopuksi herra Bokrosille. Olen samaa mieltä siitä, että ilman apupakettia Kreikan tilanne olisi paljon huonompi kuin mitä se tänä päivänä on ja olemme täysin tietoisia siitä, että jos rahaa ei olisi tullut, niin Kreikka olisi ajautunut konkurssiin ja vararikkoon. Tämä on fakta. Kreikka on saanut paljon rahaa ja velkataso oli lähtötilanteessa 170 prosenttia ja nyt se on 120 prosenttia. Ja tämä on tapahtunut Euroopan unionin avustuksella, tämän tunnustamme, mutta toisaalta, koska kaikissa asioissa on kaksi puolta, Tämä ei tapahtunut ilman, että maahan kohdistui valtavia paineita ja tehtiin suuria uhrauksia. Meillä tällä hetkellä työttömyys on edelleen korkealla tasolla ja meillä ei ole paljon aikaa. Meidän täytyy saada talous kasvuun ja muuten me menetämme kokonaisen sukupolven. Tämä tehtävä ei ole suinkaan helppo ja tämä on myöskin eurooppalainen asia. Ja sitten nämä erityiset Turkkiin ja maahanmuuttoon liittyvät kysymyksenne. Totta kai Kreikka tekee yhteistyötä Turkin kanssa. Turkki on naapurimme ja emme kuvittelekaan tulevaisuutta ilman Turkkia, huolimatta niistä ongelmista, joita meillä Turkin kanssa on esimerkiksi Turkki on valloittanut Pohjois-Kyproksen ja tätä me emme voi unohtaa ja tässäkin meidän täytyy auttaa, mutta näistä kysymyksistä huolimatta yhteistyötä on Turkin kanssa eri tasoilla kansanterveydessä aivan erityisesti. Uusi Horizon-ohjelma, joka kattaa kauden 2014-2020, siinä on kysymys yhteistyöstä Turkin ja muiden Balkanin maiden kanssa. Sitten mitä maahanmuuttoon tulee, Tähän saakka Turkki ei ole kovinkaan paljon tehnyt rehellistä yhteistyötä. Se on allekirjoittanut eri sopimuksia Kreikan ja Euroopan unionin kanssa esimerkiksi mitä tulee maahanmuuttajien palauttamiseen, mutta se ei kuitenkaan suostu täytäntöönpanemaan sopimuksia ja tämä huolestuttaa Euroopan unionia, koska Turkki allekirjoittaa sopimuksia Euroopan unionin kanssa ja sitten se ei kunnioita niitä. Ja Euroopan unionin täytyy saada aikaan se, että me saamme pakta sunt servaltan voimaan. Eli jos sopimus allekirjoitetaan, niin silloin sitä kunnioitetaan ja Turkki ei näin toimi ja tämä on valtava ongelma. Sitten lääkärikysymys ja erityislääkärit, jotka poistuvat maasta. Meillä on yhteinen ohjelma, josta tulisi saada kannusteita tämä tyyppisiin asioihin. Puhun paljon tavallisten kansalaisten kanssa ja tiedän, että työttömyys on korkealla tasolla niissä maissa, joista puhuitte ja lääkäreiden palkat Kreikassa lääkäri saattaa olla työttömänä kolme neljä vuotta ja jos löytää työtä, niin silloin saa 2000 euron kuukausipalkan. Ja sitten pääsee Iso-Britanniaan ja siellä saakin 6-7 tuhatta puntaa. Eli tuollaisessa tilanteessa on aika hankala vakuuttaa lääkäriä jäämään Kreikkaan. Eli he tekevät työtä yhteismarkkinoilla – mutta joka tapauksessa Kreikan hallitus on tutkinut tätä asiaa ja aivan erityisesti mitä tulee eh, tutkimushenkilökuntaan ja erityislääkäreihin, koska Kreikan, Bulgarian, Romanian kansan kaltaisissa maissa me investoimme koulutukseen jotta ihmiset saavat pätevyyksiä, mutta maa ei sitten hyödy investoinnista, koska ihminen meneekin tekemään töitä toiseen maahan. Ja tämä on suuri ongelma joka tietenkin tulee esille Kreikan puheenjohtajakaudella ja se huolestuttaa myöskin Euroopan unionia kokonaisuudessaan. Kiitoksia. Dank. Kiitos. Herra Georgiadis, esityksestänne olen jo nyt iloinen tulevista kuukausista ja olen iloinen siitä, että teidän maanne on nyt vastuussa puheenjohtajuudesta maa, jolla on uskomaton kulttuuri, ensimmäinen demokratia, niin, aina lumoaa se. Tiedän, että on vaikeuksia, mutta minäkin olen luottavainen, että näistä tullaan selviämään, koska me myöskin tiedämme, että monet kansalaiset ovat joutuneet tekemään loputtomia uhrauksia, mutta uskon, että se mitä lopuksi sanoit, että on huolehdittava siitä, että ei hukata yhtä sukupolvea, ei pelkästään Kreikassa, vaan koko Euroopan unionissa. Se on valtava haaste, joka meillä on, ja tässä me olemme kaikki vastuussa. Meidän ei pidä osoitella toisiamme, vaan meidän pitää tarttua asiaan, katsoa, että päästään eteenpäin ja ennen kaikkea kansanterveyden alueella teillä on valtaisaa vastuuta, koska jokaisella meistä on vain yksi terveys. Ja se on tärkeää, jos me haluamme parantaa tilannetta koko Euroopan unionissa, se olisi hyvä asia. Sen lisäksi minusta oli sympaattista, että me usein valitamme hyvin korkealla tasolla, jos katsoo mikä on tilanne muissa maailman osissa. Varmastikin on niin, että tilanne on vaikea, mutta olen vakuuttunut siitä, että me yhdessä, jos olemme solidaarisia, pääsemme ulos tästä tilanteesta. Ja siinä mielessä toivotan teille kaikkea hyvää. Minusta teidän esiintymisenne täällä tänään oli hyvä. Syömälliset onnittelut ja uskoakseni voin suurimman osan kollegojen nimissä sanoa, että olette aina tervetullut valiokuntaamme ja viittaukset, joita ja vietit, viestit olemme antaneet teille siitä, miten pitäisi neuvotella, käsitellä yksittäisiä asioita. Niistä uskon, että löydämme toisemme täältä parlamentista, koska me olemme kaikki parlamentin jäseniä, joten teidän pitäisi kuunnella Euroopan parlamenttia. Kiitos. So, ich bitte doch jetzt alle Kollegen. Pyytäisin nyt, että kollegat jälleen istuutuvat. Myös maailman terveysjärjestö ja muut. Pyytäisin niitäkin istuutumaan kollega Schlüter ja muut. Rot Behrendt, Yellow card. Äh, dass wir jetzt beginnen. Nyt meidän pitäisi voida aloittaa. Meillä on työjärjestyksen 28 artiklan kakkoskohdan mukainen vastalause, joka liittyy tuoreen jäähdytetyn tai jäähdytetyn sianlihan, lampaan tai vuohelin ja siipikarjan lihan alkuperämaatta lähtöpaikka. Jotkut kollegat ovat tämän vastalauseen allekirjoitan ja nyt pyytäisin, että Glees Wilmot, Lyytä, Katika Liotard ja Sofio Koni saisivat nyt puheenvuoron ensiksi Glenis Wilmot. Ole hyvä. Glenis, Glenis Wilmot, please. I didn't, I didn't catch that. Anteeksi, en kuullut nimiäni. Niin kiitos paljon, että sain puheenvuoron, puheenjohtaja. Minusta on suorastaan uskomatonta, että ylipäänsä tätä keskustelua joudutaan käymään. Parlamentti on aina kannattanut alkuperämerkintöjä täydellisiä sellaisia mukaan luettuna syntymispaikka, kasvatuspaikka, teollisuuspaikka. Tätä kuluttajärjestöt ovat peräänkuuluttaneet. Jopa Yhdysvalloissa nyt kerrotaan, mistä liha on peräisin, missä se on syntynyt, kasvanut ja teurastettu. Hevosen lihan skandaalin olisi viimeistäänkin pitänyt saada jäsenvaltiot tajumaan, että kuluttajat haluavat selkeitä merkintöjä. Monet ministerit jäsenvaltioista vaativat tätä silloin, kun skandaali puhkesi. Tietystikin haluamme alkuperä merkinnät myöskin jalostetulle lihalle, mutta nyt keskustelemme pelkästään tuoreesta ja pakatusta lihasta. Perussäännöt täytyy saada kuntoon. Syntymäpaikkaan, kasvatuspaikan ja teollisuuspaikan merkintä mahdollistaa sen, että kuluttaja näkee, mistä kaukaa eläin on peräisin. Onko eläinten hyvinvointia koskevia säännöksiä esimerkiksi noudatettu? Kuluttajat näistä huolestaan naudanlihan suhteen merkinnät on jo olemassa. Miksi pitäisi olla sitten kaksi eri järjestelmää? eri järjestelmät tyyppiselle lihalle. Tämä on harhaanjohtavaa ja tämän vastoin elintarvikkeiden merkintöjä koskevaa lainsäädäntöä. Mikäli eläin on teurastettu sitten, kun se on ollut maassa vain neljä kuukautta jossakin tietyssä paikassa, ja tämän mukaan tehdään merkintä. Ja tämä on järjetöntä. Sama pätee kanan, joka on vain kuukaudensakin paikassa, kun se teurastetaan. Tämä koskee sekä lihaa että leikkuu jätteitä, joita voidaan käyttää esimerkiksi makkaronin valmistamiseen. Nämäkin täytyy ottaa mukaan. Tästä täytyy keskustella. Toivottavasti komissio pohtii nyt uudelleen kantaansa tämän kysymyksen. Tiedän, että komission on valtavia paineita elintarviketeollisuudelta ja joiltakin jäsenvaltioiden paineita tulee mutta tämä ei ole hyväksyttävä tapa toimia, ei parlamentin eikä varsinkaan kuluttajan kannalta katsottuna. 83 prosenttia kuluttajista sanoo, että haluavat tämän tiedon ja että tämä on merkittävä askel, kun halutaan lisätä luottamusta tämän alan teollisuuteen, mikäli ylipäänsä tähän halutaan. Well, first of all, I... Ensinnäkin sanoisin, että olen yhtä mieltä sitä, mitä Glenis Wilmot sanoi, että komissio on kieltäytynyt esittämästä sitä, että kuljetusaikoja lyhennettäisiin eläinten osalta ja alkuperämerkintä kaikkien kolmen paikan osalta auttaa kuluttajaa ymmärtämään sen, onko eläintä siirretty pitkiä matkoja kerran tai kahdesti elinaikanaan. Toiseksi me lähdimme keskustelussamme liikkeelle mallista, joka on nykyinen naudanlihan merkintä, jossa on kaikki kolme paikkaa merkitty. Ja tämä oli se, minkä me halusimme tähän mukaan. Ja vaikutusarvioinnissa, joka komissio teki, oli täysin epärealistisia kustannusarvioita, kun tehtiin kyselyitä jäsenvaltiolle Huolimatta siitä, että oli 10 prosentin hinnannousu yhdessä esimerkissä, siitä huolimatta useimmat haluavat tätä. Ja minä mietin 10 prosenttia. Me kaikki tiedämme, että naudalihan hinta Euroopassa ei ole noussut 10 prosenttia tämän merkinnän vuoksi, alkuperämerkinnän vuoksi. Miksi sen pitäisi olla niin paljon enemmän muiden lihatuotteiden osalta, miksi siipikaralihan osalta kyllä, mutta tämä on vain luku, joka on otettu esille siksi, että haluttiin saada vähemmän tukea kysyttäessä asiaa jäsenvaltioilta. Ja kun me palaamme sitten keskusteluun lihan ja lihajalusteisiin, se on vielä mutkikkaampaa siellä, vaikka minä haluan sinnekin tällaisen merkinnän. Mutta siitä huolimatta, jos on 10 prosenttia lihaa pizzassa ja koko pizza tulisi 10 prosenttia kalliimmaksi, niin silloin se merkitsee sitä, että lihan hinta olisi kaksinkertainen, mikä ei ole kovinkaan realistista. Mutta nyt me puhumme ensimmäisestä toimenpiteestä, joka liittyy lihaan. Ja tämä on se, mitä me kaikki olemme odottaneet, että te tekisitte esityksen, että me saisimme tällaisen. Kuluttajat, me tiedämme, ovat erittäin pitkälle tämän puolesta, jopa 10 prosentin hinnan nousun kustannuksella. Miksi tehdä sitä, mitä kuluttajat ja parlamentti haluavat, ja kaikki olisivat onnellisia elämässä loppuun saakka? Kiitos. Renate Sommer. Renate Sommer. Verzeihung, ich hab... Anteeksi. Olin hiukan omissa ajatuksissani. Minä olen tätä päätöslasmaa vastaan – Voin sanoa miksi. Päätösaselma koskee jotakin sellaista, mikä elintarvikkeiden merkintä asetuksen mukaisessa on tapahtunut. Viime kädessähän merkintäasetuksesta mm, me pääsimme yksimielisyyteen siinä mielessä, että komissiolle antaa tehtävä, ei pelkästään tehdä vaikutusarviointia alkuperämerkinnöistä, joka koskee tuoretta lihaa, jotta ylipäätään saataisiin tietää, onko se mahdollista ja jos, minkälaisia kustannuksia siitä aiheutuu. Ja sitten sen jälkeen komission tuli tehdä äh, ratkaisu, järjestely tuoreen Komissio on tehnyt näin selvästikin niin, että on ollut aika pula sitä tehtäessä. Mehän asetimme aika tiukat aikarajat tällaiselle äh, toiminnalle ja tietysti tällaiseen vaikutusarvioon menee aikaa, mutta ei voida sanoa, että olemme tässä olleet yllättyneitä tai että olisi, olisi saaneet mitään ennakkotietoa valiokuntana siitä, missä tässä oli kysymys. No, mitä tässä, mistä tässä sitten on kysymys ylipäätään, mutta viime kädessä kysymys on rationaalisesta säädöksestä, joka on ymmärrettävä. On tutkittu sitä, onko kuluttajien kiinnostus lihan alkuperämerkintöjä kohtaan todellakin niin suurta. Ja nyt väitän, että näin olisi. Ja todellakin on niin, että jos kysyy kuluttajilta, mitä kuluttaja haluaisi, haluaisiko kuluttaja, että tämä vielä merkittäisi, ja jokin muukin vielä merkittäisi totta kai kuluttaja sanoo, kyllä, joka tapauksessa minä haluan kaiken, antakaa minulle kaikki. Mutta jos sitten kuluttajalle sanoo, että oletko valmis myös maksamaan tästä lisää, koska ilmaistahan se ei tule olemaan, silloin kuluttaja muuttaa mieltään ja sanoo, että hän ei ehkä kuitenkaan ymmärtänyt tätä aivan tällä tavoin. Jos on maksettava lisää, ei ollakaan välttämättä niin kiinnostuneita lisämerkinnöistä. Alkuperämerkinnön osalta selkästi, selvästikin näyttäisi olevan niin, koska kiinnostus vähenee esimerkiksi tällä hetkellä vain 10 prosentin kuluttajia. 40 prosenttia kuluttajista sanoi edessä kyselyssä, että he ylipäätään kiinnittävät huomiota alkuperämerkintään kaupassa. Ja jos 40 prosenttia sanoo näin, voi, näin sanotaan, kuluttajatutkimuksessa voidaan sanoa, että voidaan jopa epäillä, että 40 prosenttia, koska kuluttajat kertovat paljon omasta käyttäytymisestään, mutta mikä välttämättä ei vastaa hänen käyttäytymistä. Hän hiukan kaunistelee asioita. Nyt haluan tässä sanoa, että ihmiset olivat jotenkin huonosti käyttäytyviä, mutta me olemme kaikki kuluttajia. Kuluttaja on siis vaikea olento. Ei voida nyt väittää, että kuluttajien kiinnostus niin valtaisaa tällaista alkuperämerkintää kohtaan, ja vaikutusarviointahan osoittikin sen, että kiinnostusjäähdytystä kohtaan on vasta neljäntenä. Ensimmäisenä ollaan kiinnostuneita elintarvikkeen turvallisuus, toiseksi maku, kolmanneksi hinta ja vasta neljäntenä alkuperä. Vaikkakin kuluttajia ei kiinnosta kuinka paljon se tuleeko tämä EU-sta vai EUn ulkopuolelta. Tämäkin oli eräs asia, jota pohdittiin, että pitäisikö olla tällainen merkintä. Merkintämahdollisuudet, sekin on todettu, maksavat tietysti eri, eri tavoin. Vaihtoehto kasvattaminen ja teurastaminen, joka on kaksivaiheinen merkintä, se on se, mikä kuluttajien intressejä ja tiedon tarvetta voisi olla kaikkein lähimpänä. Se olisi edullisin vaihtoehto. Mutta jos on kolmivaiheinen merkintä, synnyinpaikka, kasvatuspaikka ja teurastuspaikka, silloin kustannukset kasvavat huomattavasti ja hallinnolliset kustannukset yrityksille olisivat 25 000 130 000 euroa vuodessa. Nämä ovat aika paljon rahaa, kun emme tässä suinkaan puhu pelkästään suurista yrityksistä, vaan pienistä ja keskisuurista yrityksistä, ja ne yleensä ovat niitä, joita tämä erityisesti koskettaa viranomaisille. Mahdollisesti syntyy suurempia kustannuksia, koska tarvitaan lisää valvontaa, mutta kysymyshän liittyy tietysti elintarvikkeiden turvallisuuteen yleisesti, ajatellen tätä asetusta, josta äsken äänestettiin, voidaan kysyä sitä, ovatko jäsenvaltiot todellakin valmiita investoimaan lisää ja ottamaan huomioon tämän valvonnan tarpeen. Intressi ei ole suinkaan nähtävissä ainakaan tällä hetkellä ja kuluttajille syntyy tietysti eri suuruiset, koska riippuen siitä, minkälaisia, mistä on kysymys. Ja joka tapauksessa toinen vaihtoehto olisi tietysti huomattavasti edullisempi. 90 prosenttia kustannuksista joutuisi joka tapauksessa kantamaan kuluttaja. Minä olisin sitä mieltä, että minusta meidän pitäisi tukea tätä järkevää vaihtoehtoa, jonka komissio on valinnut. Ja minä pyydän, että hylätään tämä esitys. Hotbeeren ministeri tulee viiden minuutin kuluttua. Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua aivan lyhyesti vain. Minä hämmästytti kuulla, mitä Rouva Sommer sanoi, koska meillähän oli hevosenlihaa skandaali juuri. Hänen hallituksensa ministeri Aikner, joka ei ole enää ministeri, sanoi, että tietystikin pitää olla alkuperämerkintä. Ilmeisestikin alkuperämerkintä ja syntymäpaikka tai kasvatuspaikka, ehkä tässä oli hämmennystä, mutta uskoko kukaan tosissaan, että kuluttaja olipa hän valistunut tai ei, uskoisi, että kana on jossakin kasvatettu neljä viikkoa, jossakin paikasta voidaan kutsua sitten kanaksi, joka tuosta paikasta ja sen kasvuspaikka on se. Alkuperäpaikka täytyy tietää oikeastaan, mikä tehtäisiin niin kuin naudanlihan suhteen. Ja haluttiin, että tiedetään myöskin, mistä nauta on, missä nauta on syntynyt. PSE-skandalin vuoksi minä peräänkuulutin tätä, niin ihmiset haluavat todellakin tietää, mistä liha tulee, mistä nauta tulee. Ei ole mitään perusteita sille, että tehdään ero eri eläinten välille. Mikäli joku näin sanoo, tai väittää, että tästä tulee lisää kustannuksia, todistakoon sen, koska mitään todiste tästä ei ole. Minun täytyy sanoa, ja sanon tämä myöskin komission pääjohtajalle, että minusta on suorastaan synti ja häpeä, te, se mitä te aiotte tehdä. Sitten on 26. Teillä ei mitään perusteita sille, mitä te olette tähän kirjoittaneet. Artikla on täysin selvä. Siellä sanotaan, että alkuperämaa merkintä tai lähtöpaikka täytyy mer- merkitä paitsi poikkeustapauksissa. Miksi tässä ylipäänsä on poikkeuksia? E, miksi ette voisi mennä pidemmälle? Miksi ei otettaisi myöskin tähän mukaan näitä jauhelihaa, jauhelihaa ja myöskin näitä leikkuujätteitä? Mikäli joku tällaista ehdottaisi meilläpäin päin, joutuisi saman tien haukkujen kohteeksi. Minä aion kyllä en tehdä selväksi, kuka haluaa antaa kulkea tietoja ja kuka kiittää. Kiitos lyhyestä puheenvuorosta. Rova Klaas, aivan lyhyesti, aivan lyhyesti. Aion laivan lyhyt. Haluaisin muistuttaa siitä, että naudalihan skandaali oli mitä tekemistä merkintöjen kanssa. Se oli petosta. He, anteeksi, hevosenlihakandaali tulkki korjaa. Ja se, mitä Renate Somel sanoi, me emme voi dokumentoida lihan elinkaarta, se on mahdotonta, ja siksi minä olen komission esityksen puolesta. Direkt das Wort geben, der kom- Nyt komissiolle puheenvuoron. Ja, das sagen. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin puhun vain lyhyesti. Te sanotte päätöslauselmassanne, että komissio on ylittänyt toimivaltuutensa. Me emme näin usko, kuten voitte arvata alkuperäinen oikeudellinen perusta 16, 6, 1169 2011 ja kohta 31 viittaa naudanlihasääntelyyn, mutta selkeästi myöskin toteaa, että alkuperämerkintä voi erottaa, voi olla erilainen eri lihan yhteydessä, riippuen siitä, minkä tyyppistä elämästä on kyse. Tässä on tätä pakolliset vaatimukset voivat erota, olla erilaisia eri eläimen lihan kohdalla ja oikeasuhtaisuus ja hallinnollinen taakka täytyy ottaa aina huomioon. Lisäksi artikla 26 kohta 9 selkeästi viittaa vaikutusarvioihin, jotka täytyy tehdä, ja niihin vaihtoehtoihin, jotka ovat käytettävissä silloin, kun on kyse joko syntymäpaikasta, kasvatuspaikasta tai teollisuuspaikasta. Ja tätä oikeudesta taustaa vasten komissio tietystikin teki päätöksensä vaikutusarvion perusteella. Tähän kontekstiin otettiin mukaan eri sidosryhmät, kansalliset hallinnot ja niin poispäin. Ja halusimme saada aikaan asianmukaisen tasapainon yhtäältä, ottaen huomioon sen tarpeen, joka kuluttajalla on tietää lihan alkuperä, ja toisaalta otimme huomioon lisäkustannukset, jotka vaikuttaisivat, kuten kuvitella saattaa, siihen hintaan, jonka kuluttaja lihasta maksaa. Vaikutusarvio ja tutkimukset, jotka ulkoiset asiantuntijat laativat, tulevat siihen johtopäätökseen, että eri vaihtoehtojen joukosta löytyi yksi, joka on oikein tasapainossa kuluttajan maksaman hinnan ja vaatimusten välillä. Oli joka perustui, malli, joka perustui maantieteeseen malliin. Mikä siinä noudatettaisiin samaa mallia kuin naudellihan yhteydessä, eli siinä olisi syntymäpaikka, katsospaikka ja teuruspaikka merkittyinä. Sitä vastaan on malli, jossa on pelkästään kasvatuspaikka ja teurustuspaikka. Ja kun on kyse lampaista, sihoista ja kanoista, siipikarjasta, niiden elinkaari on paljon lyhyempi kuin naudan elinkaari. Ja olemassa olevat eläinten merkintäjärjestelmät eivät aina mahdollista sitä, että tämä onnistuisi kaikissa tapauksissa. Ja tästä olisi lisää hallinnosta taakkaa, mikä tämä onnistuisikin. Ja kun tarkastellaan ehdotuksen mielekkyyttä kuluttajan kannalta, tutkimuksessa keskityttiin kasvatuspaikkaan Eurobarometritutkimus, joka julkaistaan lähipäivinä, osoittaa niin ikään, että 88 prosenttia kuluttajista katsoo kyllä tarpeelliseksi pakollisena merkintänä alkuperän, mutta paljon pienempi määrä, minun 30 prosenttia katsoo, että syntymäpaikka on niin merkittävä kysymys. Lisäkustannuksista toteaisin, että ulkopuolinen konsultti katsoo, että lisäkustannuksia naudanlihamallin käyttämisestä syntyisi enemmän, 53 prosenttia enemmän sianlihan yhteydessä ja 220 prosenttia mm, vuohen ja lampaanlihan yhteydessä. Kokonaiskustannukset noisisivat noin 1,3 miljardilla eurolla enemmän kuin mikäli merkittäisiin vain kasvatus ja teollisuuspaikka, silloin 800 miljoonaa olisi vain lisäkustannuksia. Kustannukset olisivat kaksinkertaiset, mikä näyttäisiin tätä naudanlihamallia. On tarpeetonta varmaan sanoa, että lisäkustannukset pitäisi sitten siirtää loppu kuluttajan, loppukäyttäjän maksettaviksi. Ja vielä lopuksi jauhelihasta ja leikkausjätteistä. Päätöslauselmassa vastustetaan sitä, että yksinkertaisen merkittäisiin leikkujätteiden ja jauhelihan alkuperä siten, että sanotaan, että onko nämä, ovatko ne peräisin EU-sta vai EUn ulkopuolelta. Kun otetaan huomioon näiden tuotteiden laatu ja se, että liha on peräisin eri lähteistä, näiden yhteydessä merkinnät ovat mahdollisia jo naudanlihan olisi kyseessä. Ja tämä viitattiin naudan lihasektorin Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että näin on mahdollista tehdä jo nyt naudanlihan yhteydessä. Puheenjohtaja, lopuksi toteaisin, että komissio on edelleenkin sitä mieltä, että se on pitäytynyt toimivaltuuksissaan ja se on saanut aikaan oikean tasapainon. Se varmistaa kuluttajille annettavan tiedon ja sen, että kustannukset ovat tasapainossa tavoitteiden kanssa. Ehdotus on hyväksytty suurella enemmistöllä jäsenvaltioiden keskuudessa täytäntöönpano menettelyiden mukaisesti. Ähm, Ei keskustelu enää. Ministeri on tullut. Tänään iltapäivällä on äänestys. Jos äänestys on menestyksekäs, silloin tämä vastalause sitten asetetaan helmikuussa täysistuvan käsiteltäväksi. Nyt otetaan tervetulleeksi ministerin, joka jo odottaa ulkona. soyunuz Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte doch die... Hyvät kollegat, pyytäisin istuutumaan. Me voisimme jatkaa sitten esitystä mukaisesti. Haluaisin toivottaa sydämellisesti tervetulleeksi maaseudun kehittämisestä ja elintarvikeasioista vastaavan ministerin herra Saftarisin. Ja niin kuin tavallista menettelemme niin, että ensin on ministerin esittelypuheenvuoro ja sitten on kyselykierros, johon osallistuvat koordinaattorit ja sitten ministerillä on mahdollisuus vastata kysymyksiin ja sen jälkeen me käynnistämme kyselykierroksen kaikille kollegoille. Pyydän, että kollegat nyt ovat pysyvät aikarajojen puitteissa, niin että kaikki saavat aikaa esittää kysymyksiä ja myöskin vastauksen. Herra ministeri, olemme iloisia siitä, että olette täällä tänään. Ja meillä on erinäisiä asioita, jotka täällä valiokunnassa ovat esityslistalla. Yksi tärkeä kysymys on aina geneettisesti muutetut organismit, mutta myös siemen kysymyksissä ja muissa asioissa olemme aktiivisia ja meitä nämä pohdituttavat samoin kuin myös tietysti maatalousvaliokuntaa, mutta en halua tässä pitää mitään esitystä, vaan annan teille nyt tilaisuuden pitää esityksenne. Ja teillä on nyt puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Grote. Kiitos, herra Grote hyvä puheenjohtaja, kunnianarvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On suuri kunnia minulle olla täällä tänään nyt kun Kreikka on aloittanut viidennen puheenjohtajakautensa Euroopan unionissa esitelläkseni teille ohjelmamme liittyen maatalouteen ja kalatalouteen hetki, jolla Kreikka ottaa puheenjohtajuuden neuvostossa vastaan, on aivan erityinen hetki maalleni ja se on myös murroskausi Euroopalle. Tällä muutoksen hetkellä haasteet Euroopan unionissa keskittyvät kehityksen edistämiseen, kilpailukyvyn edistämiseen ja työllisyyden, aivan erityisesti nuorten työllisyyden edistämiseen – ja hyvinvoinnin ja vakauden takaaminen kaikille kansalaisille. Euroopan unionin täytyy vahvistaa paikkansa kansalaisten sydämissä ja mielissä. Sellaisten poliitikkojen ja toimien edistäminen, joissa on kysymys kehityksestä, työttömyyden vastaista taistelusta, yhteiskunnallisesta yhteenkuuluvuudesta, rakenteellisista uudistuksista, emun täydentämisestä, yhdentymisen syventämisestä ja myöskin ulkoisiin haasteisiin vastaamisesta, kuten esimerkiksi maahanmuuttoon vastaamisesta, ne ovat Kreikan puheenjohtajakauden painopistealueita. Euroopan unionin meripolitiikka on horisontaalinen teema, joka läpileikkaa koko puheenjohtajakautemme. Mitä tulee maatalouteen ja kalatalouteen, te kaikki tiedätte, että me puhumme hyvin tärkeästä työllisyyteen, kehitykseen liittyvästä osa-alueesta, mitä tulee näiden asioiden tarkasteluun, niin me tulemme jatkamaan ponnistelujamme. kohta menen yksityiskohtiin, mutta haluaisin painottaa sitä, että tällä me vahvistamme, takaamme elintarvikkeidemme laadun, me kunnioitamme luonnonvaroja, yhteiskuntaa, ympäristöä ja myöskin suojelemme kansalaisia, kuluttajia Tämä on osa-alue, jossa Euroopan unioni on saanut kansainvälistä tunnustusta, koska sen turvasäännöt ovat tiukkoja. Meillä on korkeat tuotantonormit ja täten eurooppalaisia tuotteita, niille on muodostunut hyvä kuva maailmalla. Me olemme hiljattain hyväksyneet yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen, jotta tästä tehtäisiin vihreämpi ja tuloksellisempi maatalous. Meidän päällimmäinen huolenaiheemme on se, että tämä uudistus täytyy viedä päätökseen saakka. Komission täytyy mahdollisimman pian saada delegoidut säädökset aikaan, jotta näihin eri huolenaiheisiin voidaan vastata, koska nämä heijastelevat sitä poliittista sopimusta, joita yhteisessä maapolitiikassa on saatu aikaiseksi viime vuosina. Täten Euroopan parlamentti ja neuvosto me voimme päästä yhteisymmärrykseen ja täten me annamme mahdollisuuden maanviljelijöille Euroopan unionissa jatkaa tuotantoaan ja investointejaan. Samaan aikaan meidän täytyy uudelleen arvioida tiettyjä toimia yhteisessä maatalouspolitiikassa ja arvioida, voidaanko niihin tehdä parannuksia. Esimerkiksi perheviljelmien asemaa täytyy vahvistaa, maanviljelijöiden asema täytyy ta- vahvistaa ja meidän täytyy tuoda heidät lähemmäs kuluttajia. Me haluamme myöskin, me odotamme neuvostosta, neuvostossa komission kertomusta vuodelta 2000, tämä lähetettiin liikkeelle vuonna 2007, se koskee hedelmiä ja vihanneksia. Tämä on hyvin tärkeä osa-alue, ei ainoastaan talouden kannalta ja Euroopan unionin kehityksen kannalta, vaan myöskin terveellisen ravinnon kannalta. Samoissa puitteissa puheenjohtajamaalla on tarkoituksena pyytää neuvostolle myöskin komission lausuntoa maitoteollisuudesta nyt kun kiintiöt ovat umpeutuneet. Me tarkastelemme komissiolta ehdotusta toimien uudistukseksi, jotka liittyvät esimerkiksi kouluissa jaettavista maataloustuotteista välipaloina luomuviljelystä, myöskin ehdotuksia kaikista syrjäisimmistä alueista Euroopan unionissa. Nämä kaikki ovat seuraavan kuuden kuukauden ohjelmassamme, samoin kuin kertomus vapaaehtoisesta saarialueiden tuotemerkistä. Sitten kertomus lähimaataloudesta ja suoramyynnistä me eh, komission avustuksella tulemme tutkistelemaan tätä ja tulemme tekemään tästä lainsäädännöllisen ehdotuksen. Sitten yhteinen kalatalouspolitiikka. Siitä on jo päästy yhteisymmärrykseen parlamentin kanssa. Meillä on jo perusasetus ja meillä on yhteinen markkana, markkinajärjestely. Me haluamme näiden kautta saada aikaan kestävämmän luonnonvarojen käytön me olemme tehneet uudistuksia ja päätavoitteena on saada aikaan sopimus eurooppalaisesta meri- ja kalatalousrahastosta. Monivuotiset hallintosuunnitelmat Task Force-työryhmässä Nämä, tämän ryhmän työt ovat vahvistaneet molemman osapuolen, siis parlamentin ja neuvoston hyvän tahdon löytää ratkaisuja. Työ tässä tulee jatkumaan. Tarkoituksena on saada lisätuloksia aikaan maaliskuuhun 2014 mennessä. Vielä yksi painopistealue liittyy poisheittojen kieltämiseen. Tämä on osa yhteistä kalatalouspolitiikkaa. Me olemme saaneet komission ehdotuksen ja tarkoituksena on ryhtyä tarkastelemaan sitä. Puheenjohtajamaa haluaa myöskin viedä eteenpäin äh, pyyntiponnistuksen edistämistä syvillä merillä äh, ottaen huomioon sen rakentavan työn, jota parlamentissa on jo asiantiimoilla tehty. Sitten eläinten ja kasvien terveys ja maaelin, maatalouselintarvikkeiden turvallisuus. Neuvosto mielellään otti komissiolta vastaan ehdotuksen turvallisemmista eläimistä ja kasveista ja kasvien lisäysaineistosta. Näissä ehdotuksissa puhuttiin myöskin virallisesta valvonnasta, jota maatalouselintarvikealalla ryhdyttäisiin suorittamaan, ja myöskin rahoituksellista puitteista meidän täytyy tällä osa-alueella saada huomattavia modernisointi- ja uudistustoimenpiteitä aikaiseksi tuloksellisella lainsäädännöllä on huomattavia vaikutuksia kuluttajien luottamukseen, myöskin alalla toimijoiden väliseen luottamukseen ja myöskin kestävään elintarvikkeiden tuotantoon. Vaikkakin Euroopan unionilla on korkeat turvastandardit, nämä kriisit, joita elintarvikesektorilla on viime aikoina koettu, ne ovat johtuneet joko heikoista merkinnöistä, petoksista tai eläimistä lähtöisin olevista sairauksista. Ne ovat pakottaneet meidät uudistamaan lainsäädäntöä. Myöskin ne viisi ehdotusta, jotka on tehty, ne ovat äärimmäisen tärkeitä ja ne ovat trion, siis Irlannin, Liettuan ja Kreikan muodostava trio. Se, nämä, tämä, nämä viisi ehdotusta ovat näille, tälle triolle tärkeitä ja näissä otetaan huomioon myöskin ne edistysaskeleet, joita Euroopan parlamentissa on otettu. Puheenjohtajamaan tarkoituksena on viedä loppuun tekninen tarkastelu näissä asioissa ja joissa otetaan huomioon myöskin jäsenvaltioiden mielipiteet. Samaan aikaan puheenjohtajamaa haluaa läheltä seurata Euroopan parlamentin työskentelyä, jotta helpotettaisiin toimielinten välisiä neuvoja, joita tullaan uudella parlamenttikaudella käymään aivan erityisesti liittyen kasvien lisäysaineistoon. Kreikka puheenjohtajamaana haluaa yhteistyössä parlamentin ja neuvoston kanssa tehdä yhteistyötä, jotta saadaan aikaan sopimus tulevaisuudessa. Me tunnemme, tiedämme hyvin ne huolenaiheet, joita tietyt parlamentin jäsenet parlamentissa ovat ilmaisseet, mutta myöskin poliittisten ryhmien huolenaiheet, jotka liittyvät näihin eri haasteisiin, joita kasvien lisäysaineistoehdotukseen liittyy. Neuvosto seuraa tarkasti ehdotusta ja sen seuraamuksia. Nämä arviot ovat äärimmäisen tärkeitä näin tärkeässä asiassa, koska tässä on tarkoituksena modernisoida ja yksinkertaistaa teknisiä toimia, jotka ovat olleet voimassa jo vuosikausia. Tietenkin tarvitaan paljon ponnisteluja, jotta saamme aikaan kunnollisia sääntöjä ja oikeusvarmuutta ja tämä täytyy tehdä sekä delegoitujen säädösten että toimeenpanon säännösten kautta. Sitten asetusehdotus, jonka tarkoituksena on säännellä kuluja eläinlääketieteen ja kasvissuojelun alalla sekä parlamentti että neuvosto ovat tehneet paljon töitä, jotta saataisiin hyväksyntä aikaan ennen kuin parlamentti lähti vaalitauolle ja jotta saadaan poliittinen sopimus aikaiseksi. komission ehdotus, joka liittyy lihan alkuperän ilmoittamiseen silloin, kun sitä käytetään elintarvikkeissa, tämä on ohjelmassamme. Me tulemme myöskin tarkistelemaan ehdotuksia, jotka liittyvät eläinten kloonaukseen. Ja tätä tehdään neuvoston valmistelimissa työryhmissä. Kaikki osapuolet, jotka ovat olleet asian käsittelyssä mukana, he tietävät, kuinka arkaluontoinen aihe tämä on, ja Kreikka puheenjohtajamaana tunnustaa eh, ne keskustelut, joita Com Envissä kloonauksesta on käyty, ja se tulee myöskin seuraamaan parlamentissa tämän asian käsittelyä. Me odotamme edelleen komissiolta ehdotuksia joista me olemme valmiita käynnistämään neuvostona teknisen tarkastelun. Tässä on kysymys esimerkiksi eläinlääketieteellisistä tuotteista ja lääkinnällisistä rehuista ja muista eläinlääketieteeseen liittyvistä kysymyksistä. Ohjelmastamme löytyy myöskin lähentymistä Lissabonin sopimukseen esimerkiksi alkoholijuomiin liittyen me teemme tässä yhteistyötä komission kanssa ja me haluamme käydä hyvin rakentavaa keskustelua komission kanssa tästä asiasta ja myöskin teidän valiokuntanne kanssa. Sitten lopuksi vielä EUn strategia metsäasioissa. Liettua puheenjohtajamaana on jo laatinut neuvoston päätelmäasiakirjan, jolla hahmotellaan uutta metsästrategiaa ja tämän työstäminen jatkuu nyt Kreikan puheenjohtajakaudella. Hyvä puheenjohtaja, kunnianarvoisat jäsenet, olen tässä tehnyt pienen tilannekatsauksen Kreikan painopistealueisiin puheenjohtajakautena. Tässä on kysymys vakavista aiheista, joita meidän täytyy hoitaa tulevina kuukausina maatalous- ja kalatalousministerineuvostoissa. Eurovaalit se on tärkeä osa demokraattista prosessia ja sekin hahmottelee Euroopan unionin toimintaa. Se pakottaa meidät siihen, että meidän täytyy tehdä työtä realistisesti ja meidän täytyy luottaa siihen, että hyviä tuloksia saadaan. Me luotamme tiiviiseen, energiseen, tulokselliseen yhteistyöhön äh, Euroopan parlamentin kanssa. Se on täysin välttämätöntä, jotta me voimme päästä lähemmäs tavoitteitamme ja yhdessä löytää ratkaisun hyvin tärkeisiin ja osittain hyvin arkaluontoisiinkin kysymyksiin. Haluaisin kiittää teitä huomiostanne ja oikein mielelläni otan vastaan kysymyksiä, joita teillä tai valiokunnan jäsenillä on. Haluaisin vielä kerran kiittää ja toivottaa teille hyvää päivän jatkoa. Kiitos. Luen ensin puhujalistan. Berend, dann der Christa Klaas, Danielis und Jill Evans. Habe ich jemanden unohtunut? Ei näytä näin käyneen, joten ehdottaisin, että menettelemme nyt tässä järjestyksessä. Dagmar Kiitos puheenjohtaja. Herra ministeri, herra neuvoston puheenjohtaja, kiitos esityksestänne. Minulla olisi kaksi kysymystä, jotka koskevat kahta eri aihetta. Nämä ovat aiheita, jotka koskettavat tätä valiokuntaa ensinnäkin GMOista ja sitten kloonaamisesta kummassakin on jo joitakin kuukausia, vuosia sitten tehty esitys, jota parlamentti on käsitellyt. Nämä esitykset ovat kaatuneet siksi, että jäsenvaltiot eivät olleet valmiita samaan aikaan sopimusta Euroopan parlamentin kanssa, joka liittyi tuotteissa koskeva klonattuja eläimiä. Ensinnäkin on kysymys siitä, on ehdotus, jonka komissio on tehnyt, ja siinä esityksessä ei ole mitään mikä liittyisi merkintään, että merkittäisiin tuotteet, jotka ovat peräisin kloonatuista eläimistä. Siinä kielletään kyllä se, että kloonattuja eläimiä itsessään markkinoitaisiin, mutta kukaan ei ole tätä suunnitellutkaan. Kukaan valmistelija ei tekisi sitä, koska eläinten kloonaaminen on aivan liian kallista, se ei ole taloudellisesti kannattavaa. Jos puhutaan markkinoinnista, puhumme toisesta ja kolmannesta sukupolvesta ja tuotteista, jotka ovat peräisin kloonatuista eläimistä. Jos meidän ei onnistu saada aikaan kieltoja koskee markkinointia elintarvikeketjun puitteissa, oletteko yhtä mieltä minun kanssani, että vähimmäisvaatimuksen tulisi olla se, että merkitään tuotteet, jotka ovat peräisin kloonatuista eläimistä, toisen ja kolmannen sukupolven eläimistä. Sitten nämä muutetut organismit. Herra puheenjohtaja, Tehän varmaankin tiedätte, että tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys Euroopan unionissa. Näin te itsekin sanoitte asiasta juuri. Euroopan parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman, joka pyrki varmistamaan sen, että kenesti muutettun maissin äh, käyttö lupapionia äh, 1507, että sitä ei tätä lupamenettelyä jatkettaisi. Minä haluaisin nyt saada kuulla teiltä, miten te näette tämän lupaehdotuksen, kun sitä keskustellaan lähikuukausina, ja oletteko te valmis keskustelemaan komission ehdotuksesta, joka nyt on olemassa. Tehän tiedätte, että Euroopan tuomioistuin on todennut, että Euroopan komissio erään toisen tuotteen yhteydessä ei toteuttanut asianmukaisesti jäsenvaltioiden osallistumista ratkaisuun. Tämä johti siihen, että peruutettiin lupa, joka oli annettu tärkeyspitoiselle eh, perunlajikkeelle. Ja nyt uusien tuotteiden osalta jäsenvaltioiden osallistuminen täytyy toteuttaa ja pitää ottaa myöskin huomioon vakavasti Euroopan parlamentin epäilyt. Minä uskon, että me emme voi antaa lupia uusille tuotteille enää, koska emme todellakaan voi taata turvallisuutta. Monet teollisuuden alueellakin ajatellaan samalla tavoin suuret valmistajat Monsanto nyt luottaa enää siihen, että se voi saattaa tuotteensa markkinoille Yhdysvalloissa pelkästään ja että se ulkoisten kauppasopimusten kautta voi saada aikaan tilanteen, jossa näitä tuotteita sitten tuodaan Euroopan unionin Tämä on sellainen asia, josta tullaan keskustelemaan lähivuosina. Silloin pitää katsoa, mitä siinä tapahtuu. Mutta me nyt teemme lainsäädäntöä ja politiikkaa Euroopan unionille. Haluaisin kuulla, oletteko te yhtä mieltä siitä, että juuri se maissi, josta minä puhuin, tämä Pioneer 1, 5007, että sen osalta ei tapahtuisi luvan myöntämistä. Kiitos. Sitten kollega Kumutsakis. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä ministeri, haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi ympäristövaliokuntaan, joka käsittelee myöskin elintarvikkeiden turvallisuutta ja kansanterveyttä. Valiokunnan nimi ja sen vastuualueet ne hahmottelevat myöskin sitä kysymystä, jonka haluan teille esittää. Se liittyy siihen, mitä kollega tässä juuri sanoi liittyen kloonattuihin eläimiin ja niihin kysymyksiin, joita tämä asia herättää. Ensinnäkin elintarvikkeiden turvallisuus ja kansanterveys. Te tiedätte varmaankin, että kaikki Euroopan kansalaiset nämä järkyttävät uutiset, joita olemme viime aikoina elintarvikkeista kuulleet. Ja ne ovat saaneet aikeen, aikaan turvattomuuden tunnetta kansalaisissa. Ja tämä on suuri ongelma. Nämä liittyvät siis maatalouselintarvikkeisiin, että eläinlääketieteeseen. Nämä osoittavat toteen sen, että meidän täytyy saada aikaan täysi luottamus kansalaisten keskuudessa, jotta kansalaiset voivat olla varmoja tuotteiden turvallisuudesta ja niiden lähtö mm, alkuperästä. Tämä on kysymys, joka puhuttelee kansalaisia ja minun kysymykseni onkin, oletteko harkinneet sitä, että nyt kun olette puheenjohtaja maa, voisitte tavalla tai toisella – painostaa poliittisesti, jotta saataisiin aikaan konkreettisia askeleita, koska tämä, kuten sanoin, koskettelee, koskettaa kaikkia Euroopan kansalaisia. Ja tässä on kysymys hyvin tärkeistä poliittisista päätöksistä, joita tehdään Euroopan unionin ja Euroopan parlamentin kannalta tärkeällä kaudella, siis kun Euroopan parlamentin vaalit ovat tulossa. Tämä on kansalaisten ja yhteiskuntien kannalta tärkeä kysymys, koska heillä on oikeus saada asianmukaista tietoa tuotteiden alkuperästä ja niiden ravintoarvosta. Kiitos, Krista Klaas. Ja, dank. Kiitoksia, paljon kiitoksia neuvoston puheenjohtajalle hänen esityksestään ja ohjelman esittelystä 18. huhtikuuta Euroopan parlamentin Euroopan parlamentin valmiina vaalikampanjan ja teidän toimi kautta niin kuin meidänkin on suhteellisen lyhyt. Te vastaatte ministerinä maataloudesta ja elintarvikkeista. Ja teidän toimialanne kuuluu monen parlamentin valiokunnan alaisuuteen sivua monen valiokunnan työtä. Te mainitsitte maatalouspolitiikkaan. Maatalousvaliokunnalla, ma- maatalousvaliokunnalla on varmaan hyvin paljon sanottavaa. Siellä on tarkasteltu dekoituja esimerkiksi. Kuinka sitten viherryttäminen etenee viherryttämisestä, kun puhutaan, tietystikin näkemykset ovat kovin monenkirjavia, mutta minun henkilökohtainen näkemykseni tässä kysymyksessä ympäristövaliokunnan jäsenenä on se, että vihre, vihreyttäminen ei voi tarkoittaa sitä, että vain kesannoidaan, vaan pikemminkin täytyy olla kyse kestävästä käytöstä ja kulttuurimaiseman ylläpitämisestä ja kestävyydestä. Kaiken kaikkiaan tämä on suuri tehtävä, suuri työ myöskin teille puheenjohtajamaan edustajana. Sitten eräs aihe, jota ette edes maininnut. Kyse on maatalousmaan käytöstä energian tuottoa polttoon. Euroopan parlamentissa on käyty keskustelua biopolttoaineista ja niitä koskevasta politiikasta. Ensimmäinen käsittely on takanapäin Liettua puheenjohtajakaudellaan. Joulukuussa epäonnistui. Se kompromissi ei syntynyt ja sanottiin, että Kreikka sitten ottaa puheenjohtajakauden tämän aiheen uudelleen käsiinsä. Mikä, mitä suunnitelma teillä on? Aiotteko tarttua tähän aiheeseen vielä ja katsotteko te, että osa-alueet tässä keskustelussa, mikäli yksi yhtä asiaa ei saada kuntoon, biopolttoaineiden tai iluktekijöitä, epäsuoria maankäytön muutoksia ei saada kuntoon ajoissa, ja miten sitten muotoutuu biomassan tuotanto Eurooppa, Euroopassa, mikä haluamme omaa energiaa tuottaa Euroopassa, silloin me tarvitsemme erilaisen näkemyksen epäsuoraan maankäytön muutokseen. Tarvitsemme objektiivisemman kannan tähän kysymykseen kuin mitä neuvosto, tai mitä, mitenkä neuvosto aikoo Kreikan johdolla tehdä tämän asian suhteen, vai siirrytkö tämän seuraavalle puheenjohtajakaudelle tämä kysymys. Sitten täällä puhuttiin maataloudessa käytettävästä lisäysaineistosta tässä valiokunnassa me puhumme tästä myöskin, mutta vastuuvaliokunta on maat, maatalousvaliokunta. Mitä etu on siitä, että meillä on 12 asetusta, jotka sitten sulotetaan yhteen? Miksi tässä on niin kiire tämän asian suhteen? Tässäkin kysymyksessä meidän pitäisi käyttää riittävästi aikaa kuulemisiin ja konsultointeihin. Miksi tämä nyt halutaan runoa näin nopeasti lävitse? mikä kiire tässä nyt on. Toivotan teille onnea ja menestystä puheenjohtajakaudellenne, koska teidän menestyksenne on myöskin Euroopan menestys. Sitten Spiros Danelis. Kiitos puheenjohtaja, hyvä ministeri. Tervetuloa valiokuntaamme. Haluaisin toivottaa tuloksellisuutta ja edistyksellisyyttä ja onnea Kreikalle puheenjohtajamaana, kun se vie eteenpäin näitä meille kaikille tärkeitä yhteisiä asioita. Hyvä ministeri, te tiedätte, että monet meistä ovat, ovat sitä mieltä, että yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen vihreyttämisen alueella – se ei saavuttanut tavoitteitaan ja se oli, ei päässyt niihin kunnianhimon tasoihin, joita alussa asetettiin. Ymmärrän, kuinka arkaluontoinen kysymys tämä on, mutta haluaisin tietää, miten Kreikka puheenjohtajamaana äh, haluaa näiden täytäntöönpanosäädösten kautta viedä asioita eteenpäin. Miten teidän mielestänne voidaan tukea näitä yleishyödyllisiä hyödykkeitä, jotka liittyvät ympäristön suojeluun, elintarvikkeisiin ja niin edelleen. Ja miten te aiotte edistää välinettä, joka meidän mielestämme on olennainen silloin, kun puhutaan maataloudesta? Siis kyse on työvälineestä, jolla tuetaan maanviljelijöitä ja aivan erityisesti nuoria maanviljelijöitä ja siitä, äh, miten heille siirretään tietotaitoa, teknistä äh, tuntemusta ja miten heille voitaisiin tarjota sellaisia tietopalveluja, joita, joista monissa maissa on puutetta ja joka koskettaa äh, hyvin suurta osaa maanviljelijöitä ja tieto täytyisi saada, saada siirtymään vanhemmilta, kokeneemmilta maanviljelijöiltä nuoremmille. Jill Evans. Jill Evans. Thank you. Kiitos. Kiitos ministeri hyvin kattavasta esityksestä. Huomasin, että yksi teidän viesteistänne on se, että meidän pitää harjoittaa läheisempää yhteistyötä kuluttajien kanssa – viime kuukausilta. Muistan, että suurimmat asiat, joista minun valitsijani ovat ottaneet yhteyttä, ovat olleet lisäysaineisto, kasvien lisäysaineisto ja siemenet. Ja sitten tämä genetisten muutettujen organismien kysymys, sillä kuten satoimme juuri kuulla viime torstaina, Euroopan parlamentti äänesti hyvin selkeällä enemmistöllä pääsemän puolesta, jonka ryhmän oli tehnyt vihreinen ryhmä, jossa hylättiin ehdotus, että antaisiin lupa ot- ottaa käyttöön geenimuutettu maissi 1507. Komissio on tässä ylittänyt toimivaltaansa, sen vallan, joka sillä on, ja, ja tuomioistuin on todennut Anflora GMO perunatapauksessa, että komissio ei ole toiminut oikein, koska se ei ole kuullut sääteleviä säätelykomiteaa sekä kun oli muutettu lupaehdotusta ensimmäisen äänestyksen jälkeen. On selvää tästä tapauksesta lähtien, että kun esitystä on muutettu sen äänestyksen eikä on ollut sääntelykomiteassa, että se täytyy palauttaa takaisin tuohon komiteaan eikä neuvostoon. Ja me olemme jälleen tässä samassa tilanteessa. Näyttää siltä, että Puheenjohtajavaltio on nyt ottanut tämän asian kohtaan A seuraavassa ECOFIN-neuvostossa. Miksi Kreikka puheenjohtajavaltiona ei kysy komissiolta, pyydä komissiota ensin palauttamaan muutettua esitystä sääntelykomitean äänestettäväksi niin, että vältettäisiin se, että syntyisi samanlainen oikeudellinen ongelma kuin aiemmin. Ja maatalousneuvostonhan tulisi käsitellä tätä kysymystä joten asiassa pitäisi keskustella perin pohjin ja katsomme Kreikan suuntaan, että siinä voimakas kanta juuri siinä, että puolusteltaisiin maataloutta, jossa ei ole GMO-tuotteita ja myöskin, että tässä asiassa otettaisiin voimakas kanta. Kiitos. Pilar Ayuso ja sitten Karl-Heinz Florenz ja sitten Hyse eh, Jelulus. Si. Niin, kiitos ministeri siitä, että olette kertonut meille koko ohjelmastanne, joka on hyvin tiukka. Ja toivon tietysti, että saatte aikaan erinomaisen puheenjohtajakauden Euroopan unionille. Te olette ministeri, joka vastaa elintarviketurvallisuudesta ja ministeri, joka vastaa myöskin maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä. Ja tämä kaksoisrooli merkitsee sitä, että teillä on hyvin horisontaalinen, kattava näkemys kaikista ongelmista, joita meillä on. Elintarviketurvallisuus Euroopassa on asia, josta meidän täytyy todeta, että se on erityisen tärkeä kysymys, että meillä on lainsäädäntö, joka on hyvin kunnianhimoista, ja ajattelen sitä, että se on parhaita lainsäädäntöjä maailmassa, jolla pyritään estämään mitä tahansa ongelmia, jotka liittyvät elintarvikkeisiin. Mitä me kuitenkaan me voimme välttää ovat petokset ja rikokset, ja on olemassa tällainen petoksen ongelma ja myöskin rikoksien ongelma. Mutta minä haluaisin kysyä teiltä erinäisistä aiheista. Ensinnäkin asia, joka liittyy elintarviketurvallisuuteen. Me olemme hyvin tiukkoja lainsäädännössämme. On monia viljelijöitä, jotka puhuvat erästä ongelmasta, joka koskee tällaista eteläisen Euroopan maata, jossa hyönteiset lisääntyvät uskomattomalla tavalla, mitä ei ole havaittavissa pohjoisen maissa. Missä lainsäädäntö, joka koskee torjunta-aineita, joka on hyvin tiukkaa, siinä on erinäisiä tuotteita, jotka ovat sellaisia, joiden käytökielto merkki meille mahdottomaksi erinäisiä hyönteisiä vastaan. Viljelijät minun maassani haluaisivat tietää, miten reagoida, miten Kreikkalaiset viljelijät reagoivat tähän tilanteeseen. Tämä on yksi niistä ongelmista, joita meillä on, ja tässä aiheutuu hyvin suuria kustannuksia meille. Sitten mitä tulee alkuperämerkintään, joka liittyy lihaan, lihan käyttämiseen yhtenä valmistusaineena. Me hyväksymme viikolla päätösaseman eh, Strasbourg Haluaisin niitä teidän mielipiteenne tästä, koska lainsäädäntö, joka velvoittaa siihen, että merkitään liha yhtenä valmistusaineena, minusta sitä ohjelmaa ei ratkaista, esimerkiksi hevosen liha osalta, se, että tämä on aika mutkikas säädös. Toistaan samat sanat, joita Sankon pääjohtaja sanoi. Minä haluaisin tietää teidän mielipiteenne asiasta. Mitä tulee tähän äh, siis lihan valmistusaineena äh, muutetussa muodossa sitten äh, kasviperän aineesta. Tämä on hyvin mutkikas kysymys. Se hyvin luultavasti tulee siirtymään seuraavalle vaalikaudelle. Ja tämä keskustelu, siihen on sekoitettu muun tyyppisiä asetuksia. Siihen on sekoitettu keskustelu, jota on käyty ekologisesta maataloudesta ja siitä, miten suojellaan tiettyjä alueita. Tämä on myöskin sekoitettu siihen keskusteluun, jota käydään pienviljelijöistä. Pienviljelijöiden kysymys. Minä haluaisin tietää teidän mielipiteenne siitä, että miten määritellään se, kuka on pieni tuottaja, kuka on se ö, tuottaja, joka harjoittaa toimitaan perinteisellä tavalla paikallisilla, paikallisilla markkinoilla. Meidän pitäisi, jos me tämän määritelmästä aikaa voisimme välttää monia kysymyksiä, koska on olemassa suuria monikansyrityksiä, jotka tuottavat siemenviljaa, mutta kuitenkin suurin osa yritykset, jotka tuottavat näitä, tätä siemenviljaa, ne ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Jos me sallimme sen, että on lainsäädäntö, joka on heikkoa tiet, puhutaan tietystä yritystä, tietystä määristä, me luomme markkinan, joka on valvonnan ulkopuolella. Minusta täytyy tietysti tukea pieniä ja suuria, keskisuuria tuottajia, mutta täytyisi varoa että sitä, ettei synny sellaista markkinaa, joka on valvonnan ulkopuolella. Kiitos. Kasat Florence. Herra ministeri, en tiedä, kuuletteko minua? Ai, nyt kuuluu. Olisin lämpimästi tuota teille tervetulleeksi puheenjohtajamaan edustajana. Haluan painottaa sitä, että saksalaiset on erittäin iloinen siitä, että te olette puheenjohtajana. Me teemme parhaamme tukeaksemme teitä teidän työssänne. Tylsä kysymys, jonka olen esittänyt jo 20 vuoden ajan jokaiselle ministerille – me olemme suurella yksimielisyydellä Euroopassa päättäneet kaikenlaista, mutta aina täytäntöönpano ei toteudu jäsenvaltioiden tasolla. Onko teillä mitään ajatusta siitä, miten siitä, mistä yhdessä päätetään, myöskin pidetään kiinni ja pistetään täytäntöön? Aina voi olla korkeita standardeja ja sitten on yhtenäisiä standardeja, mutta itse olen maanviljelijä, tiedän, että kasvinsuojelussa on erilaisia käytänteitä Norrain saa Alankomaissa, Belgiassa ja muualla. Ja siellä sitten kysymyksiä. Eikö yhteisiin kokouksiin sitten osallistu, joissa näitä päätöksiä tehtiin? Onko teillä mitään ajatusta tästä, näiden ongelmien ratkaisemista? Sugalas. Jelos, Hyvä ministeri, tietyt asiat ovat hyvin ajankohtaisia ja kollegat ovat jo niistä puhuneet. Esimerkiksi tämä maissi 1507, se täytyy hoitaa mahdollisimman nopeasti. Eikä meidän tulisi Kreikan puheenjohtajakaudella avata u- tätä keskustelua uudelleen, koska siitä on keskusteltu jo vuosikausia. Tästä puhuttiin viimeksi joulukuussa. Sitten hunajakysymys. Tämä vaikuttaa mehiläishoitajiin ja kuluttajien eurooppalaisella tasolla. Euroopan parlamentti äänesti tästä viime viikolla ja tässä puhuttiin, että silloin kun siinä on geneettisesti muunneltuja aineita 0, alle 0,9 prosenttia, niin silloin sitä ei täydy ottaa huomioon ja haluaisin teidän mielipiteenne tästä asiasta. Sitten dialogi Yhdysvaltojen kanssa. Haluaisin neuvoston mielipiteen näistä neuvotteluista ja puheenjohtajamaan mielipiteen kloonatuista eläimistä ja niistä tuotteista, jotka ovat lähtöisin kloonatuista eläimistä. Onko teille jonkinlaista strategiaa tähän asiaan? Me tiedämme, että Yhdysvaltoissa Yhdysvallat painostaa komissiota kovasti sen suhteen, että eläinten alkuperää tai tuotteiden alkuperää ei merkittäisi silloin, kun on kysymys kloonatuista eläimistä. Haluaisin, että kertoisitte meille, missä tässä mennään. Ja sitten haluaisin tietää, onko seurantaa neonikotideille nämä aineet, mehän tiedämme, että ne haittaavat mehiläisiä, ne ovat mehiläisille haitallisia aineita. Haluaisin tietää, oletteko te neonikotinoidiasiaa seuranneet, tuleeko tämä kielto astumaan voimaan, jos voisitte tästä kertoa meille. Vielen Dank und jetzt erhält abschließend der Minister das Wort. Bitte, Herr Minister. Lopuksi ministeri, olkaa hyvä. Haluaisin kiittää teitä ja haluaisin kiittää teitä kaikkia näistä hyvin tärkeistä kysymyksistä. Lähden liikkeelle yleisimmistä aiheista, esimerkiksi mitä tulee yleisempään tuotantokysymykseen, yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja sen yksityiskohtiin ja sitten siirryn yksityiskohtaisempiin aiheisiin, esimerkiksi GMO-tuotteisiin ja hunajaan ja niin edelleen. Lähden liikkeelle tästä Kumut Saakosin kysymyksestä. Me kaikki tiedämme, että Eurooppa ja minunkin oma pieni maani Kreikka vaikka meiltä löytyy hyvin monimuotoista ympäristöä ja me tuotamme eh, hyvin monia erilaisia korkeala, korkealaatuisia tuotteita. Me voimme puhua kreikkalaisesta maataloudesta, mutta eh, pienellä Egeanmeren saarella maatalous on täysin erilaista kuin esimerkiksi mantereen puolisella vuoristoalueella tai esimerkiksi Tessalian alueen alangoilla. Eli sama Sama kaava pätee kaikkialle Eurooppaan. Monimuotoisuus maataloudessa Euroopassa, se on sen erityisluonteen piirre ja se on etu Euroopassa. Ja täten Euroopasta löytyy politiikkoja, jotka haluavat monimuotoisuutta puolustaa. on puhuttu alkuperämerkinnöistä, alkuperänimityksistä, on puhuttu luomutuotteista ja sitten on vielä lisätty ehdotuksia esimerkiksi muista merkinnöistä. Esimerkiksi tämä alustuspuheenvuorossani mainitsemani saaristotuotteiden merkintä. Nämä kaikki osoittavat toteen sen, että politiikalla haluamme tukea monimuotoisuutta. Me myöskin työstämme asioita tähän samaan suuntaan ja me päätimme epävirallisessa ministerikokouksessa se pidetään 4-6. toukokuuta. Me päätimme, että tästä nimenomaan keskustelemme tuossa kokouksessa. Tarkastelemme sitä, miten tämä strateginen etu, joka meillä on tuotantojärjestelmiemme monimuotoisuudessa ja joka heijastuu tuotteiden monimuotoisuuteen, miten siitä voidaan tehdä strateginen etu Euroopalle suhteessa sen kilpailijoihin. Sitten yhteinen maatalouspolitiikka, josta herra Danelliskin puhui. Nämä yhteiset luonteenpiirteet tässä politiikassa, jonka me olemme yhdessä laatineet, ne tulevat osoittamaan, että tämän kautta saadaan huomattavia määrärahoja maatalouden tukemiseen Euroopassa. Tullaan siis tukemaan tuotantoa, tullaan tukemaan sen vihreyttämistä. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää. Tästähän Ruo Klaaskin puhui tullaan tukemaan nuoria maanviljelijöitä. Meidän ei tule jättää huomiota sitä, että maatalousväestö ikääntyy kaikkialla Euroopan unionissa ja se asettaa tiettyjä rajoja eurooppalaiselle maataloudelle kaksi prosenttia uudesta YMPstä tulee menemään nuorten maanviljelijöiden tukemiseen, jotta he pääsevät maatalouden piiriin, koska meidän täytyy äh, selvitä maataloudessa vähemmällä energialla, vähemmällä määrällä lannoitteita. Ja kuitenkin meidän täytyy muistaa, että maataloutta ei ole ilman maanviljelijöitä ja tästä syystä meidän täytyy aivan erityisesti tukea tätä osiota. Sitten nämä muut haasteet, joista puhuttiin ja joita YMP aiheuttaa. No, me tulemme pyrkimään siihen, että kuluttajien tarpeisiin vastataan paremmin ja jotta saamme aikaan parempaa ravintoa kansalaisille. Ja tämä on suuri osio horisonttiohjelmaa. Meidän tulee siis valmistautua tuleviin ilmastonmuutoksen aiheuttamiin seurauksiin. Meidän ei tule ainoastaan lieventää ja rajoittaa ilmastonmuutoksen seuraamuksia, vaan meidän täytyy myöskin löytää vastauksia näihin seurauksiin. Kreikkalaisena maatalousministerinä haluaisin sanoa, että me, tämä on sellainen asia, jonka me jo tunnemme nahoissamme, tämä ilmastonmuutos. Esimerkiksi meidän maassamme on, meidän maahamme on tullut uuden tyyppisiä kasveja ja uusia sairauksia on tullut etelästä meille. Ja varmastikin ainoa tapa tehdä kestävää maataloutta on se, että me edistämme tutkimusta ja teknologiaa ja arvostamme monimuotoisuutta, jota meillä on. Meidän täytyy palauttaa monimuotoisuudelle sen entinen arvo. Tämä on rikkaus, jota voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Me tulemme käyttämään siis kaikkia työvälineitä, oli kysymys koulutuksesta, tutkimuksesta, koulutuksesta, esimerkiksi tällainen neuvonantavien järjestelmä, joihin maanviljelijät voisivat turvautua ja myöskin uusi työväline, joka on kehitteillä eurooppalaisella tasolla, jossa on kysymys ryhmittämisestä, eli kaikki eri sidosryhmät saatettaisiin yhteen, lähtien liikkeelle maanviljelijästä ja päätyen kuluttajan ja tämän välinen kautta saadaan uutta innovoivaa toimintaa ja tietoa tälle alalle. Sitten YMPn vihreyttäminen. Vaatimuksena uudessa YMPssä on se, että 30 prosenttia määrärahoista kulutetaan niin, että ne ovat ympäristöystävällisiä toimia. Tämä oli tärkeä poliittinen päätös. Ja se tarkoittaa sitä, että Euroopan unionin toimielimet ovat kuulleet yhteiskunnan huudon ja pitää huolta tulevista sukupolvista, koska tästähän hyvinvoinnissa on kysymys. Meidän täytyy pitää huolta myöskin tulevista sukupolvista. Heilläkin täytyy olla vettä ja maaperää. Ja täten YMPn toimet, niissä puhutaan toimista, jotka nimenomaan pyrkivät näihin tavoitteisiin. Esimerkiksi siellä sanotaan, että täytyy harjoittaa kesannointia, toisin sanoen samalla maapläntillä ei tule koko ajan viljellä samaa, äh, äh, samaa koko ajan samaa lajiketta meidän täytyisi saada monivuotisia viljelmiä aikaan. Me tiedämme kaikki, että monivuotiset viljelmät ovat parempia kuin yksivuotiset, koska esimerkiksi jos sillä viljellään jotakin, joka vain tuottaa joka kymmenes vuosi, se ei ole hyvä asia. Meidän täytyy antaa mahdollisuus ainakin kahdella prosentilla lisätä tähän määrärahoja kolmesta syystä. Syynä ei ole ainoastaan se, että me haluamme taata paikallisesti proteiinikasvien viljelyn Euroopassa, eikä tarkoituksena ole yksin omaan saada esimerkiksi papuja ja muita siemenkasveja eurooppalaisiin pöytiin vaan tässä on myöskin kysymys ympäristöllisistä syistä, koska ei ole parempaa tapaa alentaa tuotantokustannuksia ja lannoitteiden hintaa ja vähentää kemiallisten lannoitteiden käyttöä, kun jos viljellään tiettyjä kasveja, koska ne sitovat itseensä otsonia, otsonikerrosta ja täten me päädymme vihreämpään politiikkaan. Sitten kysymykset, joissa oli kysymys luomuviljelystä, yrityksistä ja tuottajista. Sanoin jo, että YMPn kautta yksi tapa, jolla me voimme auttaa näitä henkilöitä, on ensinnäkin se, että yksinkertaistetaan byrokraattisia menettelyjä. YMPstä löytyy sellaisia kohtia, jos, jotka liittyvät, jotka joskus ovat riippuvaisia viljelmän suuruudesta, eikä heidän välttämättä tarvitse näiden pienimpien viljempien lähteä näihin byrokraattisiin menettelyihin mukaan. Sitten short supply chain kysymys, eli toimitusketjun lyhyys, eli tässä voidaan pieniä viljelmiä mahdollistaa pääsemään suoraan markkinoille. Nämä ovat välineitä, jotka nimenomaan menevät siihen suuntaan, mistä tekin puhuitte. Toisin sanoen tarkoituksena on tukea perhe- ja pienviljelmiä, koska ne ovat edelleen eurooppalaisen maatalouden selkäranka. Sitten tässä puhuttiin ähm, monimutkaisuuksista, jotka liittyvät maatalouteen. Tähän liittyen haluaisin vain toistaa, että jos asia on yksinkertainen, silloin sitä voidaan täytäntöönpanna. Mitä yksinkertaisempi menettely on, niin sen helpompi pienviljelijän on sitä toteuttaa. Ja sitten mitä monimutkaisempaan suuntaan mennään, niin sitä hankalammaksi toteuttaminen muuttuu. Ja sitten lopuksi haluaisin sanoa, että aina kun me teemme horisontaalisia uudistuksia, niin on tapauksia, joissa jollakin jäsenmaalla on erityisluoteen piirteitä ja vaikeuksia toteuttaa. Voisin antaa esimerkin. Esimerkiksi yhteinen kalatalouspolitiikka on helppoa, jos joku maa kalastaa vain tiettyä kalalajia. Sen valvonta on helppoa yhdessä satamassa. Sellainen maa, joka harjoittaa tällaista kalataloustoimintaa, niin silloin täytäntöönpano on helppoa, mutta minun maani, jossa kalastetaan 30 eri kalalajia eri määrinä, meillä on 150 satamaa ja täten tällaisten sääntöjen noudattaminen on hankalampaa, mutta tässä täytyy toteuttaa tiettyjä periaatteita, ei ole mitään järkeä, että me kulutamme 100 euroa siihen, että saadaan puoli kiloa jotakin kalaa, koska kustannukset ovat paljon korkeampia kuin se, mitä tällaisesta menettelystä saisimme irti. Ja tästä syystä uudistuksen tielle on lähdetty. Sitten muutama yksityiskohtaisempi kohta, esimerkiksi kloonaus, joka näyttää huolestuttavan kaikkia. Viittasin jo tähän keskustelut tästä aiheesta. Nehän on jo käynnistetty 19. joulukuuta komissiossa. Neuvostossa neuvottelut eivät ole vielä käynnistyneet eikä valmistelevissa elimissä, mutta nämä ovat tulollaan. Toisin sanoen tässä vaiheessa en voi kovinkaan paljon neuvottelun sisällöstä sanoa neuvostona, mutta neuvosto haluaa tarkastella näitä asioita heti, kun saamme lisää tietoa ja me tulemme antamaan myöskin myöhemmässä vaiheessa päivämääriä. Sitten GMO-tuotteet. Tästäkin puhuttiin ja tämä on tärkeä aihe ja se myöskin koskettaa yhteiskuntaa. Kuten te hyvin tiedätte, vuodesta 2010 lähtien ei ole hyväksytty yhtään uutta kasvilajiketta, GMO-kasvilajiketta viljelykseen. Tässä on puhuttu amflora-perunasta. Sen lupa kiellettiin 13. joulukuuta viime vuonna ja ainoa olemassa oleva, voimassa oleva GMO-tuote on Monsanton maissi. Tästä on keskusteltu jo vuosikausia. Tämä on ollut kistanallinen kysymys vuosikausia ja te tiedätte, siis tämä maissi 1507, tämä on erityistapaus. Komission päätös, joka tehtiin tuomioistuimen päätöksen jälkeen, se kuuluu puheenjohtajamaan toimivaltuuden piiriin ja tästä on pyydetty keskustelua Koreperissä. Tätä asiaa tarkastellaan tällä hetkellä teknisellä tasolla ja Koreper tulee tekemään tästä omat johtopäätöksensä. Me haluamme tästä ensin jäsenmaiden mielipiteet ottaa huomioon. Tämä menettely on hyvin monimutkainen. Sitä sääntelee neuvoston käytännössäännöt. nyt ja me emme voi poiketa näistä säännöistä lainkaan. Meidän on kunnioitettava näitä viimeiseen pisteeseen saakka. Ja sitten lopuksi turvallisemmat eläimet ja kasvit ja tähän päätän puheenvuoroni, mutta ehkä saan muutaman minuutin lisäaikaa, koska haluaisin mahdollisimman kattavasti vastata kysymyksiin. Siis turvallisemmat eläimet ja kasvit tämä aihe, joka liittyy aivan erityisesti kasvien lisäin, lisäysaineistoon. Kreikka tulee tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa, jotta saadaan aikaan sopimus tulevaisuudessa. Me tiedämme hyvin, erittäin hyvin parlamentin jäsenten huolenaiheet aiheeseen liittyen, mutta myöskin poliittisten ryhmien huolenaiheet, jotka liittyvät tämän asian haasteisiin. Neuvosto tulee tarkastelemaan tätä hyvin huolella, se tulee tarkastelemaan tämän seuraamuksia ja arviot tästä ovat tärkeitä tämän, näin tärkeässä asiassa. Te itsekin tämän totesitte. Meidän tarkoituksena on yksinkertaistaa ja päivittää teknisiä sääntöjä, jotka ovat olleet voimassa jo vuosikausia. Tämä vaatii paljon työtä, tästä olen kanssanne samaa mieltä, jotta jotta me saisimme aikaan selkeät säännöt ja saisimme myöskin oikeusturvallisuutta, oikeusturvan aikaiseksi. Ja tästä tullaan antamaan sitten delegoituja säädöksiä ja toimen, toimeenpanosäädöksiä. Tämä on puheenjohtajamaalle äärimmäisen tärkeä aihe ja me tulemme tässä mahdollisimman me tulemme käyttämään tähän sen vaatiman ajan puheenjohtajakaudellamme. Nyt en halua enää käyttää enempää aikaa. Haluaisin kiittää teitä. Kiitos, herra ministeri. Meillä tulee olemaan tilaisuuksia lähikuukausina käsitellä erinäisiä asiakokonaisuuksia. Me olemme täällä ympäristövaliokunta. Ympäristövaliokunta on suurin lainsäädäntövaliokunta tässä talossa ja siinä mielessä meillä on monia asioita vielä käsiteltävänä koska jos se ei onnistu, tapahtuu katko toiminnassa ja esimerkiksi sitä, että työ olisi ollut turhaa, koska silloin seuraavalla vaalikaudella pitäisi aloittaa alusta. Minä toivotan teille menestystä lähiviikkoina ja kuukausina, paljon voimaa, kestävyyttä. Tämähän on kuin maraton, joka lyhyempi, sama matka, mutta teillä on vähemmän aikaa tätä matkaa varten käytössänne, ja me työskentelemme vain huhtikuuhun asti ja sen jälkeen ovat vuorossa vaalit. Minä toivon teidän puheenjohtajakaudellenne kokonaisuudessaan menestystä. Minä juuri sanoin terveysasioista vastaavalle ministerille, että olen iloinen siitä, että Kreikka on nyt puheenjohtajana ja on iloinen myös siitä, että nyt Kreikassakin päästään jälleen eteenpäin. Tiedän, että monia vaikeita asioita täytyy viedä eteenpäin ja on täytyy tehdä, jotta on päästy myöskin kriisistä ulos. Minä mielelläni yksityisestikin pidän Kreikasta, koska käyn siellä lomalla, mutta toivon Kreikalle käy hyvää, kun se on vanhimpia demokratioita. Toivotan teille paljon voimaa, menestystä ja kaikkea hyvää teidän maallenne.